10. Dear colleagues. Hyvät kollegat, voimme varmaan aloittaa. Meillä on muutaman minuutin viivästys tässä. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Esittelijän ja varjoesittelijöiden pyynnöstä, jotta meillä olisi mahdollisuus tehdä kompromissitarkistuksia ja keskustella poliittisissa ryhmissä. Äänestys GMOsta kohta 14 on lykätty tiistaille 11. marraskuuta aamuun ja esittelijöiden kanssa on sovittu, että kohdat 18 ja 19 vaihtavat paikkaa, ja jos vastustusta ei ole, niin sitten esityslista voidaan hyväksyä näin muutoksinen. No niin, sitten kohta kaksi. Ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitus liittyy aikataulun muutokseen. Komissio, neuvosto ehdotti, että lykätään neuvoston ensimmäisen ehdotuksen siir- äh, lähettämästä täysistuntoon. Sitä ei lähetetäkään marraskuun täysistuntoon. Syy on siitä, että neuvosto haluaisi, että toinen äh, sen käsittelyn menettely tehdään täysin Latvian puheenjohtajuuskauden aikana. Esittelijä edustaja Turvalds ei äh, kannattanut tätä lykkäystä, mutta sen jälkeen kun hän kuullut varjoesittelijöitä, hän on valmis vastaamaan tähän neuvoston pyyntöön hyvän toimielinten välisten yhteistyön hengessä. Uusi aikataulu on seuraavanlainen. Neuvoston kannan julistaminen ensimmäisessä tammikuun täysistunnossa. E, suosituksen arviointi Envissä 22.–23. tammikuuta Tarkistusten jättömääräaika 27. tammikuuta, 24. tammikuuta, helmikuuta on äänestysvaliokunnassa ja huhtikuussa on sitten täysistunnossa äänestys. Kiitos puheenjohtaja. Olen hivenen harmissani, sillä eilen minua lähestyttiin ja minulle kerrottiin, että neuvosto on perustellut hidasteluaan parlamentilla siitä, että parlamentti ei ole päässyt yhteisymmärrykseen. 3. kesäkuuta tästä päätettiin neuvostossa ja sen jälkeen he ovat laahanneet perässä ja tämä ei ole mitenkään hyväksyttävissä. As I mentioned in the announcement, the... Kuutin, eh, sanoin, eh, pyyntö tuli neuvostolta ja täytyy olla selvä, että tämä lykkäyspyyntö todellakin tulee neuvostolta. Toinen ilmoitus asia on seuraava Envin kokous. Se on maanantaina 10. marraskuuta iltapäivällä ja se jatkuu tiistaille 11. marraskuuta aamuun, jotta voimme äänestää tästä GMO-mietinnöstä, edustaja Riisin mietinnöstä. Lisäksi, että voisimme käydä myös keskustelua uuden ilmasto- ja energiakomissaarin kanssa, herra Arias Kaneten kanssa. kokous, joka oli suunniteltu järjestettäväksi 13. marraskuuta iltapäivällä on peruttu ja lisäksi olemme suunnitelleet järjestävämme ylimääräisen kokouksen maanantaina 24. marraskuuta kello 19-22 Strasbourgissa, jotta voisimme äänestää herra Nicholsonin mietinnöstä, joka koskee uuselintarvikkeita sen jälkeen, kun viime kokouksessa esiteltiin e-meeting-sovellus, Envin jäseniltä kysyttiin, haluavatko he vielä paperiasiakirjoja kokouksiin. Me toivotamme tervetulleeksi sen asian, että ainoastaan kolme jäsentä pyysivät paperiasiakirjoja ja se, tällä tavoin Envi voi olla johtoasemassa, kun vähennetään paperin kulutusta valiokuntakokouksissa. Tätä tilannetta voidaan uudelleen arvioida vuonna 2015 ja silloin voidaan pohtia, luovuttaisinko kokonaan paperi äh, asiakirjoista, kuten kuten äh, jossain valiokunnissa on tehty jo. Tänään 14-15 eh, järjestetään eh, kokous tässä samassa valiokunnassa tulkkaus. Meillä on tänään 21 kieleen eh, lukuun ottamatta siis Viroa ja Maltaa. Kuten yleensä, nämä asiakirjat ovat sähköisesti käytössänne ja tämä kokous välitetään internetin välityksellä. Kolmas asia. Koordinaattorien kokouksen tulokset 13. lokakuuta. Ne on lähetetty teille sähköisesti, jos kukaan ei vastusta kokouksen tuloksia, niin sitten ne voidaan, niitä voidaan pitää hyväksyttynä. Kukaan ei vastusta, hyvä, sitten ne on hyväksytty. Sitten Neljäs kohta, pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta siis syyskuuta. Jos kokouksen loppuun mennessä ei ole vastustusta, niin silloin tämän kokouksen pöytäkirjat hyväksytään. Hyvä on. Minun on tehtävä vielä ylimääräinen, no ei ilmoitus, mutta antaa teille ylimääräinen tieto liittyen toimielinten välisiin neuvotteluihin, jotka ovat käynnissä. Meidän on kerrottava kolmikantaa neuvottelusta, jotka meillä on ollut hiilidioksidipäästöjen monitoroinnista äh, merellä. Ensimmäisessä kolmikantakeskustelussa 15. lokakuuta kaikki kolme toimielintä olivat valmiita neuvottelemaan ja pääsemään aikaiseen toisen käsittelyn yhteisymmärrykseen kahden trilogin ja kahden teknisen kokouksen jälkeen. Meillä oli vuoropuhelua poliittisista kysymyksistä. Neuvosto sanoi, että äh, useat äh, tarkistukset Euroopan parlamentin ensimmäistä käsittelystä äh, tarkasteli niitä ja liikenne on vielä suurin ristiriidan aihe. 18. marraskuuta on seuraava käsittely. Toinen asia on muovikassien vähentäminen. 14. lokakuuta kaikki kolme toimielintä olivat valmiita neuvottelemaan ja pääsemään aikaiseen ensimmäisen käsittelyn lopputulokseen. tarkoituksena oli tun, löytää mahdollisia yhteisymmärryksen alueita, erityisesti liittyen ää, tiedotuskampanjaihin toisessa kolmikantakeskustelussa eilen illalla mahdollinen kompromissi, joka teknisissä kokouksissa löydettiin, hyväksyttiin ja esittelijä esitti kokouksessa erilaisia ehdotuksia, joiden avulla voidaan helpottaa lisäkompromissia. Seuraava tekninen kokous pyytää osapuolia tekemään lisää työtä, jotta voidaan päästä lopulliseen tulokseen kolmannessa äh, trilogissa 13. marraskuuta. Äh, puheenjohtaja korjaa 17. marraskuuta. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan, nimittäin edustaja Nicholsonin mietintö uuselintarvikkeista. Olemme saaneet 393 tarkistusta Envivaliokuntaan yli 200 Agrissa ja 96 Inta-valiokunnissa. Teillä on kyllä kovin paljon työtä tehtävänä, eli annan nyt ensimmäiseksi puheenvuoron esittelijälle herra Nicholsonille. Just outline the the, the mammoth task. Kiitos. Tässä toitte ansiokkaasti esille sen, että tässä on paljon työtä edessämme. Tämä on ollut erittäin monimutkainen ja tässä on ollut ristiriitoja. Nyt olemme kuitenkin päässeet tähän pisteeseen saakka. Ei ole varmastikaan yllätys, että me olemme tässä valiokunnassa tässä valiokunnassa on jätetty paljon tarkistuksia. Agrissa ja Intassa on myös jätetty paljon tarkistuksia. Minä uskon, että suuresta tarkistusmäärästä huolimatta kompromisseja on saavutettavissa. Olin keskustelemassa eilen kompromisseista artikloihin 1 ja 2, vaikka näyttää siltä, että en ole kovinkaan kunnianhimoisesti lähtenyt liikkeelle, koska käsitän vain kahta artiklaa, niin uskon, että tässä on edistytty merkittävästi, sillä artiklassa kaksi käsitellään uusi elintarvikkeen määritelmää, joten se on tärkeä kohta tätä työtä. Lisäksi on keskusteltu eri kategorioista ja mitä nämä kategoriat oikeastaan ovat. On tärkeää, että on selkeästi määritellyt kategoriat. Tämä tarjoaa niin tuotteille kuin kuluttajille tarvittua selvyyttä. On useita eri aloitteita, jotka liittyvät äh, nanomateriaaleihin ja neljä ryhmää suhtautuvat hyvin vahvasti tähän komission ehdotuksen. Minä käyttäisinkin tilaisuutta hyväkseni kysyäkseni komissiolta selvennyksen tai heidän kysyäkseni heidän kantansa näihin tarkistuksiin, joita on jätetty koskien ennen kaikkea nanomateriaalia, ennen kaikkea mitä tulee viitauksiin, jotka koskevat asetuksia 11, 29 ja 2011, ja kuinka tässä voitaisiin saavuttaa kompromissi. Turvallinen kulutus kolmasissa maissa on hienoa, että säännös, joka koskee sitä, että tässä on selvennettävä vielä tiettyjä kohtia, jotka koskevat näitä perinteisiä ruokia. Vaikka tässä halutaankin auttaa hakijoita, niin tässä ei välttämättä tehdä näin tässä toisessa artiklassa, ja haluaisinkin, että komissio kertoo, mitä tässä tarkoitetaan sanoilla large and significant, suuret ja laajamittaiset. Nämä ovat sellaisia termejä, että näillä saattaa olla suuria vaikutuksia, mitä tulee kolmasista maista tuleviin perinteisten elintarvikkeiden kulutukseen. Lisäksi tässä on tietosuojaan liittyviä tekijöitä, mutta uskon kuitenkin, että me voimme päästä eteenpäin, vaikka tässä aika rientääkin, sillä kuten puheenjohtaja toi esille 24. päivä tästä asiasta jo äänestetäänkin. Toivon, että saamme tähän äänestykseen mennessä mahdollisimman paljon kompromisseja aikaiseksi. Meillä on erittäin paljon työtä edessämme. Työ on aloitettu positiivisissa merkeissä. Kiitän varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä. Eilisessä kokouksessa toivon, että tulevina viikkoina voimme jatkaa samalla tavalla eteenpäin. Minulla on tänään kokous neuvoston kanssa, jossa vaihdamme ajatuksia. Toivottavasti tämäkin sujuu mallikkaasti. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Nyt aloitamme ensimmäisen kierroksen varjoesittelijät. ensimmäisessä kollega Pilar Ajuso. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia esittelijälle selityksistä. Minä en voi oikein lisätä paljonkaan tähän. Minusta on oikein hyvä idea, että seuraamme Nicholsonin mietinnön suuntaviivoja. Siksi en ehdottanut mitään tarkistuksia, mutta tiedän, että tarkistuksia on tehty koko joukko liittyen päivän teemaan. Uskon, että löydämme konsensuksen. Eilen etenimme merkittävästi kokouksessa, joka tässä mainittiin. Ja kuten herra Nikolson sanoi, niin minäkin haluaisin, että komissio selittäisi ja antaisi lisätietoja liittyen nanomateriaaleihin. Nanomateriaalin turvallinen käyttö ja mietinnön sanamuoto materiaalien suhteen – ovat hyvin monimielisiä. Niitä voi tulkita monin tavoin, eli toivomme, että komissio joko muuttaa sanamuotoa tai selittää merkitystä, mitä tulee myöskin täytäntöönpano säädöksiin. Haluaisimme niistäkin lisäselvityksiä. Haluaisin myöskin lisätä, että olemassa olevassa lainsäädännössä delegoidut säädökset ovat tulleet liikakäytetyiksi. Niitä on käytetty liikaa ja tarkoitan sillä sitä, että, että tiettyä oikeudellista epävarmuutta hiipii kuvioihin. Jos ajatellaan uutta lainsäädäntöä, jota olemme hyväksymässä, niin komissio usein muuttaa asioita aika merkittävästi delegoitujen säädöksien avulla. Meidän on tarkasteltava tätä kysymystä Vastaisuudessa delegoituja säädöksiä pitäisi ainoastaan käyttää kysymyksiin, joissa on kapeat rajat. Niitä ei pidä hienovaraisesti käyttää lainsäädännön muuttamiseen. Kiitoksia. Ja nyt äh, varapuheenjohtajamme. Uh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, koska eilisen varjo Jälleen kokouksen jälkeen minulla on se vaikutelma, että pystymme pääsemään hyvin kompromisseihin ja yhteiseen kantaan. Mutta haluaisin mainita muutaman asian, jotka mielestäni täytyy ottaa esille tässä mietinnössä. Jotkut niistä ovatkin jo, mutta on hyvä tietää, että ensin meidän on käsiteltävä eläinten kloonauskysymys. Meidän tehtävämme työmme tavoite on se, että niin kauan kuin ei ole äh, spesifistä lainsäädäntöä eläinten kloonauksesta, niin meidän täytyy käyttää tätä asetusta, jotta vältettäisiin äh, kaikenlaiset äh, porsaanreijät lainsäädännössä. Mm, on erittäin tärkeää ottaa tämä asia huomioon ennen kuin kloonausehdotuksen on päättynyt. Toinen kysymys liittyy turvallisen elintarvikkeiden käyttöön, kuten esittelijä mainitsi. Minäkin olen sitä mieltä, että tämän asian pohjana on se, että meillä on komission tai EFSAn tieteelliset suuntaviivat riippuen siitä, miten komissio aikoo tätä menettelyä viedä eteenpäin, joko EFSAn suuntaviivat tai komission suuntaviivat, jotka EFSA valmistelee. Kuitenkin olen iloinen, että pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että tällaiset suuntaviivat tarvitaan. Sitten Nanomateriaalit elintarvikkeissa. Tämä on hiukan kinkkinen kysymys, koska meillä on tämä määritelmä, joka perustuu mm, merkintöihin pakkausmerkintöihin ja siinä puhutaan 50 prosentin kynnysarvusta elintarvikkeissa, nanomateriaalin kynnysarvoitussa. Ja EFSAn mielestä tämä ei käy elintarvikkeissa. EFSA itse ehdottaa 10 prosentin kynnysarvoa. Ongelma on se, että meillä ei ole minkäänlaista tunnistusmenetelmää näille nanomateriaaleille, joten meidän täytyy tässä tässä ehdotuksessa äh, perustaa tämä teknologiin ja prosesseihin, jotka pystyvät äh, luomaan nanopartikkeleita äh, elintarvikkeisiin. Eli meidän ei pidä keskittyä tällaisiin kynnysarvoihin, vaan prosesseihin, jotka pystyvät tuottamaan nanopartikkeleita elintarvikkeisiin. Ja olen tehnyt tämän suuntaisen tarkistuksen. Toivottavasti pystyn vakuuttamaan muut varjoesittelijät tästä. Sitten haluaisin kiittää esittelijä siitä, että hän on ottanut mukaan luokat. Se on tarpeen selkeyden takia ja pystymme varmasti löytämään hyvän ja tasapainoisen kannan. Äh, meillä on muutama pienempi asia vielä, äh, jotka voitaisiin ottaa mukaan esimerkiksi kudosviljelmät. Äh, voimme varmasti käsitellä näitä tarkistuksia mielestäni koeputkessa kasvatettu liha, sen tulisi olla tässä mukana. Ja sitten täytäntöönpanosäädökset eh, ja delegoidut säädökset. Tämähän on aina parlamentin ja neuvoston välinen konflikti, jatkuva konflikti ja eh, minun mielestäni ei ole hyväksyttävää, että meillä on täytäntöönpanosäädökset, eh, jo jo tämän, näiden uuselintarvikkeiden määritelmää varten, eikä myöskään listan päivittämistä varten, kun parlamentin hyväksyntää tarvitaan esimerkiksi, kun on kyse lisäaineista, ensyymeistä ja aromeista. Mm, samaan täytyisi koskea myös uuselintarvikkeita. Tämä on ihan selvää ja meidän tulisi käyttää tätä mallia. Sitten olen erittäin iloinen siitä, että onnistuimme ottamaan äh, mukaan äh, eläinten hyvinvoinnin ja eläinten terveyden ja myöskin varovaisuusperiaatteen. Ja olen myös erittäin iloinen siitä, että pystymme äh, tekemään esittelijän ja muiden varjoesittelijän kanssa näin työtä ja olen vakuuttunut siitä, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Kiitoksia nyt ALDE-ryhmän puolesta kollegamme Mari Poltsen. Tack, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Nikolsonille, joka tekee loistotyötä parlamentaarikkoina ja neuvottelijana saavuttaakseen kompromisseja. Tuohan äärimmäisen tärkeää. Olen erittäin iloinen että luokittelut on otettu takaisin tekstiin, sillä komission ehdotus oli uskomattoman sekava ja vaikea ja, ja asiakysymyksissä on vaikea sanoa sitten, että mikä kuuluu ja mikä ei kuulu ehdotukseen. Ja tämä on karkeasti se ongelma, mikä meillä vielä on, joka koskee tuontia kolmansista maista. Palaan tähän kysymyksiin. kysymykseen. Tämä on äärimmäisen hyvä, että on, meillä on selkeät luokat. Tarvitaanko sitten enempää kuin nykyään? Se on kompromissikysymys. Toisin kuin sd varjesittelijä minä en halua, että kloonaus otetaan mukaan tähän asetukseen. Tämä on niin kuuma ja kiistanalainen ja niin erityiskysymys, että minusta on erittäin tärkeää saada selkeä asetus, eikä sotkea puuroja ja vellejä, vaan ylläpitää sitä ehdotusta, joka on tullut, ja työstää sitä ehdotusta, joka on tullut komissiolta. Ja tämä on yksi alaisemmista kysymyksistä, mikä meillä on ollut elintarviketurvallisuudessa. Kaikkina vuosina, on ollut mukana, en ole koskaan nähnyt sellaisia vastakkainasetteluja kuin mitä kloonauksen suhteen on ollut, tai on yhä omasta mielestäni nämä ensimmäiset eiliset kompromissit sisältävät myöskin tällaisen määräyksen, että joissakin tilanteissa uuselintarvikkeet, ar, siihen kohdistuu ympäristöarvio. Sillä uudella tekniikalla ei ole vaikka, vaikutuksia ainoastaan kansanterveyteen. Uusella Minun mielestä me tarvitsemme uutta teknologiaa, meidän täytyy uskaltaa kokeilla sitä, mutta meidän täytyy aina olla varmuutta siitä, minkälaisia seurauksia ja tuloksia on. Tämä koskee omia kehojamme, mutta myöskin luontoa, joten ympäristöt, testit ovat tärkeä osa tässä. päätöksentekoon liittyy kysymys delegoidosta ja täytäntöpanoa asetuksesta. Ja meidän täytyy tässä tukeutua puolueettomaan luonnontieteelliseen ja kokemuspohjaiseen tietoon. Mutta valitettavasti näin ei käy. Ja meidän täytyy käyttää mahdollisimman parasta, mahdollisimman hyvin varmistettua tietoa. Ja Tämän vuoksi EPSAn rooli tässä yhteydessä on erittäin tärkeä. Meidän täytyy kiinnittää sen suhteen huomiota siihen, mitä me siltä odotamme. Mutta sitten asioita, joista emme pääse tulokseen eilen, ne täytyy jatkaa. Tämä koskee tuontia kolmansista maista. Siinähän ei ole kysymys uusista elintarvikkeista, vaan sellaista, jotka ovat uusia Euroopan markkinoilla. Ne ovat jotain, jota on käytetty pitkään ja suurissa määrin. Ja tässä on epäselvä, puhutaanko esimerkiksi maista vai alueista, mikä on ero pienen maan, esimerkiksi Luxemburgin ja valtavan maan, kuten Brasilian kesken. Okei, okay, Luxemburg on Euroopassa, mutta otin sen nyt, kun se oli lähin pieni maa, joka tuli nyt mieleen. Mikä on sitten turvallista tässä kontekstissa? Tässä meillä on epäilyksemme. Meidän täytyy ottaa ne huomioon ja vetoaisin teihin, että ei yritetä käyttää kaikenlaisia kikkoja verkkoja kaupan esteiden luomiseksi. Meillä on kaksi suurinta tavoitetta nykyisellä vaalikaudella. Me haluamme saada Euroopan talouden pyörimään, ja osa sitä on, että meillä on vähemmän byrokratiaa ja suur, parempia mahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille. kehittää toimintaansa ja kokeilla uutta te- uusia tekniikoita ja uusia menetelmiä. Joten hyvät, hyvät ystävät, kun käymme tällaista lainsäädäntöehdotusta, miettikäämme sitä, että teksti on selkeätä ja yksinkertaista. Se on meidän ehdoton velvollisuus. Hitto viekään. Meidän täytyy helpottaa elämää Euroopan kansalaisille. Thank you. And now for again group, Madame Hawken. Kiitoksia. Sitten edustaja Oken. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti. Minä tuen valtaosaa esitetyistä kommenteista. Ensinnäkin me odotamme innolla uutta kompromissitarkistusta delegoituihin säädöksiin liittyen. Me emme voi hyväksyä sitä, että näitä listejä päivitetään täytäntöönpanosäädöksen Valtaosa varmasti tukee minua. Moni tarkistus jätettiin ja niissä pyydettiin, että EFSAa kuultaisiin joka tapauksessa siten, että me ei korvaisi shall-sanan. nanomateriaaleihin liittyen, niin tässä täytyy tehdä riskiarviointi, eikä tässä voi tuudittautua merkintöihin. Kaikki nanoainesosat on havaittava ja niistä on tehtävä riskienarviointi. Mitä tulee klonokseen, muistan kolmikantaneuvottelu Taiman parlamentin toiminnassa. Tähän aiheeseen liittyen käytiin pitkiä keskusteluja, jotka kestivät läpi yön. Komissio ja jotkut jäsenvaltiot halusivat kieltää kloonatun elämisen syömisen, ja kukaanhan ei tähän halunnut ryhtyä, sillä nämähän ovat varsin kalliita eläimiä. Tämä nyt on melko huvittavaa, sillä kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista, niin meidän on varmistettava, että myös jälkeläiset otetaan huomioon. Mikäli näin ei ole, niin sitten hän ei ole mitään väliä. Kloonatusta elämästä ja sen jälkeläiset on huolehdittava. Tässä saattaa syntyä rako, ja tähän on löydettävä nyt ratkaisu, kunnes tämä uusi lainsäädäntö hyväksytään, joten tuen kollegapotin kantaa siinä, että Tätä ei tule pitkittää tätä työskentelyä. Kiitos. The... Kiitoksia. Ja nyt Guesta, edustaja Boylen. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Meillä oli erittäin onnistunut istunto eilen kompromissien suhteen. Yksi mietinnön avainkysymyksestä on kysymys sitä, miten eläinruoka määritellään. Jos määritellään, mitä se ruokaa, joka tältä tuotettua nanomateriaalia, joka on EUn ruokamerkintälainsäädännössä, niin minusta tämä ei ole tätä lainsäädäntöä minusta. Tämä merkinnät koskevat niiden läsnäolo ruoassa. Se ei käsittele riskinarviointia, jota taas tämä uusi elintarvikelainsäädäntö käsittelee, joten minulla on epäilyksen tässä poliittisten Kirjan halki on tehty tarkistuksia, jotka ovat kaikki sitä mieltä, että 50 prosentin kynnys merkintälainsäädännössä ei ole sopiva, ja EFSAn kantaa, että 10 prosentin kynnystä käytettäisiin nano sisältöä, niin sitä ei voida ratkaista ruokamerkintälaisena mukaan. Niin me ja vihreät ovat halunneet poistaa tämän ruokamerkinnät nanosta ja äh, tilalle halutaan alhaisemmat kynnykset Tämä on erityisen tärkeää, kun ei ole nykyaikaista äh, menetelmää, jolla, josta oltaisiin yhtä mieltä, joka koskee nanomateriaalin sisältöön ja osuuteen koostumuksessa. Tähän liittyy myös se, että äh, jos esimerkiksi riittämätön data tai muu aiheuttaa ongelmia, niin silloin äh, Meillä täytyy varmistaa, että täytyy ottaa turvallisuusperiaatetta luvan myöntämisessä. E- on täysin vastuutonta antaa lupia ruoalle, josta ei ole dataa, joka osoittaisi, että se on ihmiskäyttöön turvallista. Toinen kysymys, josta on puhuttu, liittyy kloonaukseen, josta on puhuttu, kuten Janne sanoi, ja aikaisemmin en usko, että voimme mahdollistaa tilannetta, jossa uusi elintarvikeasetus tulla hyväksytyksi ja kloonattua ruokaa koskeva ei, jolle lainsäädäntö jäisi aukko. Mielestäni on tärkeää siis korjata niin, että kunnes tämä klonattua ruokaa koskeva lainsäädäntö astuu voimaan, niin klonattuja eläimiä tämmöitä jälkeläisiä, niistä valmistettua ruokaa ei saa käyttää unionissa. Kiitoksia. Nyt EFDD-ryhmästä edustaja Heivi. Kiitoksia oikein paljon. Kun puhumme tarvikkeista, niin tämä on erittäin vaikea aihe, uusi aihe. Tämä on tuntematonta maaperää ja se kehittyy jatkuvasti, joten me tiedämme, mitä tarvikkeet eivät ole, mutta me emme tiedä tarkkaan, mitä ne ovat. Joten meidän tulisi myöskin määritellä eh, uuselintarvikeluokat, eh, mutta tämä määrittelemän tekeminen on eh, vaarallista, koska mahdollisesti kavennamme soveltamisalaa ja otamme mukaan uusia tuotteita tähän listaan ilman, että asiaa tarkkaan valvotaan. Joten näiden teknisten kysymysten lisäksi esimerkiksi luokkien määritelmät ja nanomateriaalit, siinä olen samaa mieltä muiden kollegojen kanssa, niin tässä ei ole kysymys niinkään merkintäkysymyksestä, kysymyksestä vaan riskinarvioinnista. nanomateriaalien määrän mittaaminen on todella tärkeää uuselintarvikkeissa, koska myös hyvin pieni määrä nanomateriaalia mielestämme on uusi elintarvike. Sitten nämä tärkeät muutokset elintarvikkeissa, jotka muuttavat elintarvikkeiden Ähm, ravintoarvoja ja sitten e, ei-toivotut ainesosat. No mitä nämä ei-toivotut ainesosat sitten ovat? Onko meillä lista niistä? Eikö uuselintarvikkeiden periaatteessa pitäisi olla parempia elintarvikkeita? Niissä ei pitäisi olla tällaisia ei-toivottuja ainesosia, joten mm, koska haluamme kuitenkin parantaa ihmisten elintarvikkeiden laatu, joten kysymys jonka haluaisin esittää vähän provosoivasti. Haluammeko, että tämä asetus helpottaa markkinoita, elintarvikemarkkinoita, että siinä on paljon porsaanreikiä, vai haluammeko tällaisen hyvin äm, Mm, tiukan asetuksen, joka huomioi kuluttajien ja ympäristön oikeudet ja terveyden. Haluaisimme, että tästä keskusteltaisiin vähän laajemmin. Meidän mielestämme emme tarvitse uuselintarvikkeita niinkään kuin tar, vähän konkreettisempaa elintarvikepolitiikkaa ja tällaista ö, ravintotiedotusta. Kiitoksia sitten edustaja Putsan. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, dakle, kolegice i kolege, svrha ove regulative je osigurati sigurnost hrane, zaštititi javno zdravlje, ojačati unutarnje tržište. Kiitoksia. Tärkeää on taata elintarvikkeiden turvallisuus, suojella kuluttajien terveyttä. Ja tämä onnistuu, jos pidämme kiinni tästä alasta ja jos tehdään päätöksiä, jotka sitten toteutetaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Tähän mennessä yritykset, jotka halusivat viedä uuselintarvikkeita markkinoille, eivät tienneet, mitä asiakirjoja pyyntöön tuli liittää, joten elimet saivat näitä pyyntöjä, ne välitettiin viranomaisille virastoille, joilta pyydettiin niiden kannanottoa. Kuitenkin näillä virastoilla oli mahdollisuutta tämän yrityksen kanssa kommunikoida ja sitten tämä tieto taas välitettiin ministeriölle ja ministeriöltä yrityksille, joten tämä oli hyvin eh, pitkä prosessi, joka myös eh, pidensi tätä luvan varaistamisprosessia, joten tärkeää olisi tietää, mitkä asiakirjat täytyy liittää tähän eh, uuselintarvikkeiden markkinoille saattamispyyntöön, jotta pystyisin välttämään tällaisia hyvin mm, pitkiä käsittelyaikoja. Äh, lisäksi olisi tarpeen saada äh, lista äh, pyynnöistä komissiosta. Tietenkin täytyy huomioida tietosuojakysymykset 22 artiklan mukaisesti. Koskaapa tämä lupa on voimassa koko EU:ssa, niin meidän pitäisi kaksinkertaistaa äh, luvan pyytäjien äh, työtä pyytämällä heitä lähettämään näitä asiakirjoja useampaan virastoon. Kiitoksia nyt edustaja Pietikäinen. Thank you. I can uh, pretty much... Kiitos. Voin olla yhtä mieltä näistä asioista, joita tässä on tuotu esille. Haluaisin korostaa, että tämä on erittäin tärkeä aihe. Tämä lainsäädäntö on saatava oikein. Mikäli me emme saa tätä oikein, niin oli kyseessä sitten elintarviketurvallisuus, kun nanomateriaalit tulevat markkinoille elintarvikkeissa tai kloonaus, niin me emme voi enää palata korjaamaan tätä ongelmaa. Joten siksi minä pyytäisinkin, että me toimimme tehokkaasti ja me toimimme vahvasti tämän asian suhteen. Tässä on oltava näitä varoperiaatteita, joita noudatetaan vahvasti. Ei ole järkevää, että alustetaan sääntö ja sitten sitä ei käytetä, mikäli tässä ilmenee puutteita. Ruu- elintarvikelisäaineiden on oltava turvallisia. Kyse ei ole merkinnöistä, vaan kyse on ennen kaikkea menetelmistä ja testausjärjestelmistä. Muutama asia, jotka haluan tuoda esille. Olin mukana neuvotteluryhmässä, kun käsittelimme tätä asiaa, silloin kun neuvottelimme komission ja neuvoston kanssa. Niin on erittäin paljon painetta sen suhteen, että ei säädettäisi lakia, joka koskee kloonausta, sillä tieteelliset sovellukset etenevät erittäin nopeasti. Tässä tulisi kenties Mikäli odotamme kolme neljä vuotta, niin sitten kloonit ovat jo täällä. Tästä ei voi säännellä, sillä kloonatut eläimet ovat jo markkinoilla ja tästä, tältä tieltä ei voi poiketa. On siis erittäin tärkeää, että kloonaus on tässä asetuksessa, jotta voidaan välttää lainsäädäntöä tyhjiä tämän aiheen kanssa muutamaksi vuodeksi. Tämän on pidettävä ainakin kolme sukupolvia jälkeläisistä myös sisällään, ja lisäksi on tärkeää, että tässä on jäljitettävyys. Monet sanovat, että tämä on mahdollista. Olen tarkistanut tämän asian neljästä kansainvälisestä lähteestä, että geenikodin avulla voidaan jäljittää kloonaus. Niin, no, nämä ovat tällaisia kulmakiviä, jotka ovat vaatimuksia mielestäni tälle asetukselle. Muuten tämä kanta jää samaksi kuin edellisen parlamentin suhteen. Mikäli neuvosto ja komissio eivät ole yhtä mieltä tämän asian kanssa, niin silloin on parempi, että ei ole asetusta kuin se, että on huono asetus, jota ei voida korjata myöhemmin, kun on tarve. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten sitten jotkut kollegat ovat esittäneet kysymyksiä komissiolta, jota pyytäisin herra Budleeta komissiosta vastaamaan kollegoiden kysymyksiin. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Meihinkin teki vaikutuksen tämä tarkistusten suuri määrä, jota valiokunta ne teki ja agri-valiokuntakin pyrin vastaamaan joukkoon kysymyksiä aloittamalla luokittelun takaisin ottamista. Totta on, että komission alkuperäisessä ehdotuksessa emme ehdottaneet, että otettaisiin käyttöön sitä, mitä aikaisemmassa tekstissä oli, mutta ymmärrämme, että voimme vain selkeyttää keskustelua ja ehdotuksia tällä tavalla, emmekä suhtaudu vastenhankoisesti siihen, että ottaisitte käyttöön uuselintarvikkeiden luokat. Toinen kohta, josta monet ovat puhuneet, koskee kloonausta. Tiedätte, että komissio on tehnyt rinnakkaisen ehdotuksen. Tiedämme, että kloonauskeskustelu on erittäin vaikea. No, tässä uusi elintarviketekstissä ei ole viittauksia. Meidän kantamme on kloonauksen avulla tuotettu ruoka, erityisesti liha ja maito. Tämä erä täytyy säilyttää. Ja äh, sen takia ajan myötä neuvosto ja parlamentti hyväksyvät sitten tämän ää, äh, tekstin, joten kannatamme tarkistusta 92, joka johtaa tähän aikaisempaan kantaan, eli klonitot eläimet. Niitä tulee tarkastella os elintarvikkeiksi, ja niihin täytyy kohdistua ää, tieteellinen arviointi ja luvan myöntäminen. Sitten nanomateriaalit. Tiedätte, että määritelmä on nykyään tekstissä, joka koskee kuluttajan tiedonsaantoja 69-2011 tekstissä. Ja tiedätte, että olemme, että olemme ehdottaneet delegoinnin säädöksen muodossa, muodossa, muodossa muutosta tähän parlamentti viimeksi hylkäsi tämän ja voimme hyvin pian ehdottaa teille uuden tekstin liittyen tähän delegoituun säädökseen, jossa on mukana se, mitä parlamentti halusi. Se, meitä kutsutaan vanhoiksi lisäaineiksi sellaisiksi, sellaisia, joita on ollut pitkään markkinoilla, mutta jossa on tuotantomenetelmien seurauksena nanopartikkeleita, se otettaisiin huomioon sitten tähän tunnistamiseen ja tuotemerkintöihin. Oikeusvarmuuden nimessä me emme halua, että olisi kaksi tekstiä, jossa olisi kaksi määritelmää. Yksi määritelmä uuselintarvikkeissa ja yksi merkinnöissä. Ja tässä olevia tekstejä muutettaisiin delegoidun säädöksin. Me nyt kovasti pelkäämme, että jos meillä on kaksi tekstiä ja kaksi muutosmahdollisuutta, joka tämä tapahtuisi yhdessä jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa ja parlamentin kanssa, tämä voisi johtaa siihen, että meillä on eri suuntaan menevät määritelmät. Me haluamme, että meillä on yksi määritelmä ja erityisesti tuotemerkintöjä koskevassa lainsäädännössä, mutta tämä koskee erityisesti elintarviketurvallisuuden asettamista, kuten uusilintarvikkeissa on kysymys. Tästä seurataan tämä ongelma kynnysarvo ja tämä 50 tai 10 prosentin partikkeleiden koko jakauma. Nikos on oikeassa, että tällä hetkellä on mahdotonta tarjota 10 prosenttia partikkeleita jossain ainesosassa. Tulevaisuudessa kyllä, mutta tällä hetkellä on vaikeaa jopa identifioida 50 prosenttia. Mutta meillä on tässä säädös, jonka mukaan siinä määrin kun tiede edistyy, tämä 50 prosenttiin taso, sitä pudotetaan 40, 30, 20, 10 prosenttiin asti kaikki ainakin tässä kokoushuoneessa, eli parlamentti parlamenttineuvosto ja komissio haluavat alhaisen kynnykseen, mutta nyt me emme pysty siihen. On mahdotonta valvoa tätä sen enempää tehtäessä, jotka valmistavat näitä EU-ssa, eikä silloinkaan kun näitä tuodaan kolmasista maista. 10 prosentin tarkkuuteen ei testeissä päästä. Tämä nano, joka nanohiukkasista me haluamme puolustaa siis johdonmukaisuutta yhtäältä kuluttajille suuntautuvassa tiedossa tuotemerkinnöissä ja toisaalta turvallisuuden suhteen ja erityisesti uuselintarvikkeiden suhteen. Tämä koskee uuselintarvikkeita, mutta myöskin vanhoja, joita on ollut 97 lähtien. Me haluamme siis, että on vain yksi määritelmä, se, joka on lainsäädännössä, mutta tämän suhteen teillä on tietysti mahdollisuuteen ilmaista oma kantanne. Sitten on otettu esille viittaus tähän varovaisuusperiaatteeseen tai uusille tärkeiden ympäristövaikutuksiin. Meillä on kokonainen lainsäädäntöteksti patterio olemassa näillä kahdella alueella. Onpa kysymys ympäristönsuojelusta tai varovaisuusperiaatteen soveltamisen suhteen. Nämä, tämä lainsäädäntö pätee myöskin uusien tärkeiden arviointiin in extenso. Ja kun EFSA arvioi uusien tarvikkeiden turvallisuutta, jos EFSAlla ei ole riittävää tieteellistä dataa vaarattomuuden osoittamiseksi vai varovaisuusperiaate, joka on tässä yleisessä ruokalainsäädännössä määritelty, soveltuu. Ja jos vaarattomuudesta on epäilyjä, varovaisuusperiaate johtaa että komissio ei lupaa myönnä. Seurattavuus ja vaarattomuus. tekemänne ehdotus on, että voitte ilmoittaa jäsenvaltioille ja hakemuksen tekijöille yksityiskohtaisen oppain sitä, mikä on uusi elintarvike. Me kannatamme tätä ehdotusta. Eli tulemme laatimaan suuntaviivat yhteistyössä EFSAn kanssa, toki, jotta yritykset ja tietysti pekoyritykset voivat tulkita selkeässä järjestelmässä tekstiä, mutta on selkeää, että nämä suuntaviivat eivät voi muuttaa lainsäädäntöä, ne voivat vain selittää sen sisältöä. Sitten monet teistä ovat puhuneet täytäntöönpana säädöksistä ja delegoidusta säädöksistä. Tästä parlamentti ja neuvosto ovat eri mieltä. Delegoidut säädökset ja täytäntävänä säädökset eivät ole olemassa peruslainsäädännön muuttamiseksi. Ei koskaan. Komission juristit ovat erittäin tarkkoja tästä teidänkin. Ei ole mahdollista delegoidu tai täytäntöpano säädöksen avulla muuttaa perustekstiä. Sitä ei voi tehdä. Emmekä sitä tee. Sen sijaan me tarvitsemme tiettyä joustavuutta, mitä tulee uusi elintarvikkeiden hyväksyttävien elintarvikkeiden listaan sekä siirtymiseen vanhasta lainsäädännöstä – tulevaan, jonka hyväksytte. Tässä tarvitsemme joustavuutta, jota täytäntöönpanosäädökset antavat, jota järjestelmää toisi. Borsan totesi, että yrityksellä täytyy antaa mahdollisuus innovointiin. Hallinnolliset säännöt eivät saa olla liian rankkoja ja estää sitä. Se on myös uuden komission puheenjohtaja herra Junckerin viesti. Innovoinnin ongelma on erityisen merkittävä elintarvikealalla, jossa on pelkoa, epäilyä, tällaista ei liity teollisuustuotteisiin esimerkiksi. mutta EFSAn kanssa teemme kaikkemme, että markkinoille ei tule va- tuollaisia tuotteita. Mutta me tarvitsemme suhteellisen nopeita menettelyjä, jotta voimme antaa luvan markkinoiden, tuotteiden markkinoille pääsyksi. Tätä me haluamme, puheenjohtaja. Ja lopuksi Olemme valmiita työskentelemään Nikolsonin kanssa ja varjastelijoiden kanssa. Että voisimme yhdessä neuvoston kanssa saada aikaan uusi elintarviketekstin, joka on erinomainen, joka on hyväksyttävissä mitä pikimmin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten lopuksi esittelijä edustaja Nicholson. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille, jotka toivat kantavat kortensa kekon tässä keskustelussa. Tässä on monia asioita, joita tulee vielä käsitellä. Tässä on laajojakin näkemyseroja, mutta pyrimme tässä kuromaan näitä mielipideeroja ja näkemyseroja umpeen tulevien viikkojen aikana. Kiitos paljon kaikille. Devi dire che il voto, voto Okay, <laughs> before closing. Hyvä on. Ennen kuin päätän keskustelun, meidän täytyy muistaa, että meillä on äänestys äh, tässä ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa 24. marraskuuta. Siis äänestys tästä tarvikemietinnöstä. Ja nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin Nimittäin luonnonvaraisten eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus, eli CITES-yleissopimus. Ja annan heti puheenvuoron esittelijälle. Ensin komissiolle. Ensin komissiolle ja sitten kuuntelemme myöhemmin esittelijää. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikki ja kiitän edustaja Ajusoa hänen mietinnöstään ja ehdottaa, että Euroopan parlamentti hyväksyisi EUn liittymisen tähän CITES-yleissopimukseen. Haluaisin sanoa tästä muutaman sanan tästä yleissopimuksesta. Se allekirjoitettiin vuonna 1973. Silloin ainoastaan valtiot saattoivat liittyä siihen. Sen jälkeen tästä on siirrytty pois ja nyt tällaiset alueelliset integraatioorganisaatiot voivat liittyä yleissopimukseen, kuten esimerkiksi esimerkiksi EU. Siksi eh, sitä yleissopimus piti muuttaa. Tämä eh, muutos eh, astui voimaan marraskuussa 2013 ja me olemme siksi tehneet tämän ehdotuksen, että EU liittyisi tähän yleissopimukseen. Äh, haluan sanoa vain sen verran, että CITES on yleissopimus, joka yhdistää kauppa, kehitys ja ympäristökysymykset. Ja kaikissa näissä asioissa meillä EUlla on hyvin paljon toimivaltuuksia. Jos EUsta tulee äh, CITES-sopimuksen äh, osapuoli, niin se meidän mielestämme on vain sitä, että korjataan tällainen olemassa oleva anomalia. Eli mm, tämä lisää EUn mahdollisuuksia siteisyleissopimuksessa, myöskin vastuuta ja autta, mahdollistaa sen, että EU pystyy täysin osallistumaan yleisopimuksen kaikkien elimien toimintaan. Vielä tästä laajemmasta kontekstista tämä liittyminen tulisi hyvin tärkeän aikaan sitekselle, koska sites on yhä enemmän mukana sääntelemässä kansainvälistä kauppaa, kun on kyse vaaran olemassa olevista puulajeista ja merieläimistä on hyväksytty myös päätöksiä liittyen sarvikunnan sarviin ja mm, tällaisiin kysymyksiin. Siteksen päätökset voivat johtaa kauppasanktioihin ja siksi EUn liittyminen tähän olisi myös tärkeä askel EUlle, yksi askel, joka meidän on tehtävä, kun lisäämme ja vahvistamme roolia vastustaessamme, äh, käsitellessämme kansainvälisten äh, luonnonvarojen kauppaa. Kiitoksia nyt esittelijämme kollega Pilar Ayuso. Kiitos paljon komissiolle näistä selvennyksistä. Minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää. Tämä kaikki on selvitetty perusteellisesti. Tässä on sellainen muutos, että EU ei olisi enää tarkkailija, vaan ihan sitäsin varsinainen allekirjoittaja. Jäsenvaltiot ovat edelleen tässä mukana. Ainoa kompastuskivi tässä on se, että komissio pohti sitä, tulisiko tämän perustua artiklan 129 artiklaan ja vai 2007 toinen liittyy, ympäristöön toinen liittyy kauppapolitiikkaan. Komission ehdotus on mielestäni oikea. Yksi suurimmista haasteista ja ongelmista, joka uhanalais, uhanalaiset elämät kohtaavat, on se, että näillä kerran kauppaa. 207 olisi otettava mukaan, mukaan artikla 207 olisi otettava mukaan oikeusperustaan. Neuvosto kuitenkin haluaisi, että tässä olisi ympäristölauseke 129, mutta oma näkemykseni ja poliittisen ryhmän näkemys on se, että tässä pitäisi olla ö, molemmat artiklat mainittuna oikeusperustassa. Tässä on kyllä tai ei äänestys kyseessä. Mielestäni tämä tulisi hyväksyä. Kiitos. Eh, SND Group, eh, our colleagues. Kiitos SND-ryhmästä kollegamme edustaja Arjano. Thank you, Sir niin, kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun ihan lyhyesti, koska kiitän ensinnäkin esittelijä hänen työstä, myöskin komission kertomuksesta. Me olemme aivan samaa mieltä. Vihdoinkin sanoisin, EU voi liittyä tähän tärkeän yleissopimukseen, joten me kannatamme tätä liittymistä ja olemme myös samaa mieltä oikeudellisten asioiden valiokunnan näkemyksestä, että tarvitaan tällainen kaksinkertainen oikeusperusta, joka perustuu ympäristökysymyksiin ja myöskin kauppakysymyksiin. Toivottavasti tämä menee läpi parlamentista. Kiitoksia sitten ECRstä kollega Mesmecker. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän komissiota ryhmän puolesta ja esittelijä myös. Sitten sopimus on 40 vuotta vanha ylikin, mutta se on välttämätön tiettyjen lajien suojelemiseksi. Ja kysymys on EUn liittymisestä sopimukseen. Tähän mennessä EU on ollut vain tarkkailija sopimuksessa. Ja tätä on syytä tarkastella laajemmassa kontekstissa. EU laittaa 33897 astukseen myötä täytäntöön sitä sijaan, mutta tämä on ollut jumissa, koska on riita delegoitujen ja täytäntöpano astusten suhteen parlamentin neuvoston kesken. Ja toivomme, että keskustelut tästä muutoksesta parantavat tilannetta. Ja kuten Rova Ajussa, me tuemme EUn liittymistä siteessä sopimukseen. Se antaa oikeusvarmuutta EUn roolin suhteen. Se lisää myös sitä sopimuksen voimaa. Ja Bon sopimus ja muut sopimukset ovat samanlaisia ympäristökysymyksiä, jotka tämäkin pitää muistaa. On koko joukko kysymyksiä, jotka on selkeästi merkitty kansallisiksi ja osa EU-kysymyksiksi. Ja tämä päätös ei muuta tähän sovellettavuuden periaatteeseen. Ja tämä on selitetty hyvin. Oikeusperusta on ainoa kiistanalla kysymys. Euroopan parlamentin oikeuspalvelut puolustavat komission vaan ja puoltavat tuplaoikeusperustaa kauppa ja oikeus. Molemmat ympäristökysymykset, molemmat tämä on jotain, että kannatamme, eikä se estä hyväksyntää. for the group, uh, Kiitoksia. Nyt ALDE-ryhmästä edustaja Gerber Brandi. Kiitoksia. Puheenjohtaja halusi myöskin kiittää esittelijä Juuso työstään tietenkin komissiota siitä, että se on tämän ehdotuksen tehty. Tämä on todella tarpeellinen askel, että puhumme yhdellä äänellä siteksessä Euroopan unionina. Minä olen itse nähnyt, kun olin tällaista osapuolten kokouksessa vuonna 2010, että EUn jäsenvaltiot neuvottelivat ennemminkin keskenään kuin muun maailman kanssa. Ja tästä johtuen meillä ei ollut minkäänlaista vaikutusvaltaa tässä konferenssissa. Tämä oli hyvin turhauttava kokemus. Yritimme ottaa 2010 merilajit mukaan, mutta me emme onnistuneet siinä, koska EU ei puhunut yhdellä äänellä eikä keskittynyt tähän asiaan. Joten tätä askelta todella tarvitaan. Yksi huolenaihe millä kuitenkin on, ja se on se, että komissio pystyy ainoastaan puhumaan ja äänestämään 28 jäsenvaltion puolesta, kun tämä koskee eurooppalaista säädöstöä. Jos ei, niin sitten 28 jäsenvaltiota puhuu eri äänillä ja äänestää eri tavalla. Tästä suhteen ei paljonkaan voi tehdä mutta komission jäsen, kun hän on paikalla osapuolten kokouksessa, jos hänellä on hyvin tiukka kanta eh, jäsenvaltioiden suuntaan, niin hän pystyy varmistamaan sen, että saamme aikaa mahdollisimman eh, paljon sen, että Eurooppa puhuu yhdellä äänellä ja vältetään tällainen sirpaloituminen, joten nyt todella vetoan erityisesti komission jäsen Vellaan, että hän tämän roolin ottaa ja on siinä vahva. Kiitoksia nyt sitten EFDD-ryhmästä äh, kollegamme Fronte. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, ei minulla paljon olekaan lisättävää äh, kuin se, että myös EFDD-ryhmä äh, kannattaa sitä, että Euroopan unioni liittyy sites yleissopimukseen jäsenenä mm, Tämä on, Washingtonin sopimus on jo yksi vanhimmista eläimistön ja kasviston suojelu sopimuksista ja yli 120 valtiota on tämän jo hyväksynyt ja kaikki Euroopan e, jäsenvaltiot, joten on tärkeää se, että että Eurooppa ei ole enää vain passiivinen äh, tarkkailija, vaan voi puhua tämän yleissopimuksen kokouksissa ja tällä tavoin voi tehokkaammin viedä eteenpäin äh, ympäristön, äh, eläimistön ja kasviston suojelua. Kiitoksia oikein paljon. En kuullut mitään kysymyksiä komissiolle. En tiedä, haluaako komissio reagoida. Uh, Kiitos. Lyhyesti kiittäisin niitä, jotka puhuivat sopimuksen liittymisen puolesta. Kervandi puhui tästä sinievä tonnikala asiaan liittyvästä erimielisyydestä jäsenmaiden välillä viime kokouksessa. Ja kiitämme kuitenkin tätä pyyntöä, että EU puhuisi yhdellä äänellä ja välitämme tämän positiivisen viestin eteenpäin. Kiitos. Thank you. And... Uh, Kiitoksia. Ja nyt meidän täytyy varmaan vain muistuttaa aikataulusta. Meillä on äänestys Envi-valiokunnassa 5. marraskuuta, eli tänä iltapäivänä. Sitten äänestys täysistunnossa joulukuussa. Hyvä. Voimme päättää tämän kohdan esityslistasta ja mennä seuraavaan kohtaan esityslistassa. Seuraava kohta on keskustelu herra Franz Fischlerin kanssa, joka on Milan maailman näyttelystä 2015 esitettävän EUn tiedeohjelmasta vastaavan ohjauskomitean puheenjohtaja. Tämä Expo 2015 on maailmannäyttely, jonka on tarkoitus järjestää ensimmäinen 5 äh, 31.10.2015 Milanossa. Siihen osallistui yli 160 osallistuja mukaan lukien Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot. Sinne odotetaan hyvin paljon sidosryhmiä ja toivottavasti enemmänkin kuin 20 miljoonaa vierailijaa. Tämän Expon aihe on planeetan ruokkiminen energiaa elämälle ja siksi olemme kutsuneet tänne tämän ohjauskomitean puheenjohtajan. Haluamme kuulla häneltä, miten hän aikoo selittää tämän tärkeän aiheen ja toivottavasti Euroopan unioni pystyy menestyksellisellä tavalla osallistumaan tähän tärkeään maailmannäyttelyyn. Ja nyt annan heti puheenvuoron herra Fischlerille alustusta varten. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. 177 päivän kuluttua Expo 2015 Milanossa – avataan. Tämä antaa Euroopalle ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä erääseen yhteiseen tulevaisuudemme suurimmista haasteista. Kuinka varmistamme riittävän turvallisen ja ravitsevan ruoan kaikille. Minä puhun täällä ohjauskomitean puheenjohtajana. Tämä alustettiin tämän ryhmän toiminta maaliskuussa. Tässä on 11 asiantuntijaa Euroopasta ja muualta maailmasta. Meidän on tehtävä auttaa Euroopan unionin tiedeohjelmaa valmistautumaan maailmanäyttelyyn. Me haluamme, että Expo 2015 jää pysyvä perintö siten, että me alustamme poliittisen keskustelun, joka koskee maailmanlaajuista elintarvike- turvallisuutta. 147 maata, monet kansainväliset järjestöt, muun muassa YK, Roomassa sijaitsevat elimet osallistuvat tähän maailmannäyttelyyn ja on Euroopan unionin edun mukaista, että tämä alusta käytetään siihen, että me luomme nahkamme avainpelaajana maailmanlaajuisessa elintarviketurvallisuuskeskustelussa. Teema on tässä näyttelyssä on planeetan ruokkiminen energiaa elämälle ja tämä koskee monia tärkeitä avainaloja. Meidän on käytettävä tämä tilaisuus hyväksemme, jotta me voimme kantaa kortemme kiekkoon maailmanlaajuisen keskustelun, jota käydään elintarvikekestävyyden ja ruoan riittävyyden suhteen. Siksi onkin erittäin tärkeää, että tuomme Euroopan elintarvikealan erinomaisuuden esulle, esille ja että me tuomme esille meidän roolimme elintarviketurvallisuustutkimuksen äh, eturivissä. Meidän on käytävä keskustelua eri sidosryhmien kanssa ja meidän on kutsuttava kansainvälinen tiedeyhteisö mukaan tähän keskusteluun. Eräs asia kävi heti selväksi EUn osallistumisen suhteen. Tutkimus ja innovaatio ovat keskeisessä roolissa siinä, että voimme vähentää maailmanlaajuisen luokanjärjestelmän kokemaa painetta siten, että voimme ruokkia väestöä, jotka tarvitsevat yhä enemmän eläinproteiineja kuitenkaan tuhoamatta maapalloa. Meidän on lisäksi puututtava niihin ongelmiin, joita on olemassa maataloustuotannossa. Ilmastonmuutoksen tuomat huolet, vesi, puute, se kuinka maata käytetään, ei maatalous toimintaan, niin tuottaa ongelmia. Innovaatio ja tutkimus EU:ssa voi mahdollistaa sen, että potentiaali otetaan käyttöön. Tämä voi mahdollistaa myös sen, että maata käytetään tehokkaammin, saadaan korkeampia tuottoja ja parempi sietokyky. Tämän ohjaus ryhmän tehtävä on varmistaa se, että EU ottaa Expo 2015 suuren roolin, sen, että me saamme välitettyä meidän ajatuksemme ja se, että me otamme osaa tähän kansainväliseen keskusteluun, jota aiheesta käydään. Viime kuukausien aikana ohjauskomiteassa on käyty keskustelua siitä, mitkä ovat painopistealueet tutkimukselle, kehitykselle ja innovaatioille elintarvikealalla. Tämä asiakirja, joka tästä keskustelun keskustelun pohjalta laadittiin, selkeästi identifioi ne alat, jossa EU-tutkimus voi tuoda eniten lisäarvoa. Tämä tulee olemaan keskustelun perustana sidosryhmien kanssa ja myös yleisön kanssa. Itse maailmannäyttelyssä me tulemme varmistamaan sen, että maailmanlaisen elintarviketurvallisuuden turvallisuuden kaikki eri aspektit tuodaan esille mielenkiintoisten tapahtumien kautta. Lisäksi käymme keskusteluja ja vaihdamme parhaita käytäntöjä. Tällä tavalla me pystymme ottamaan me pystymme jättämään selkeän perinnön tästä maailmannäyttelystä. Sallikaa, että jatkan lyhyesti siitä, mitä me suosittelemme, jotta voitaisiin vastata elintarviketurvallisuushaasteisiin. Ohjauskomitean jäsenet ovat kokeneet, että on tarvetta, että saadaan lisää tietoa seuraavalta seitsemältä osa-alueelta. Ensinnäkin julkisen terveydenhuollon parantaminen ravitsemuksen avulla. Kuinka voimme syödä terveellisemmin ja kestävämmin. Jätteiden vähentäminen. Ruokaketjun on oltava tehokkaampi. Elintarviketurvallisuuden ja laadun lisääminen. Neljäs se, että elintarvikeita hallinnoidaan globalisoituvassa elintarvikejärjestelmässä – reiluutta ruokajärjestelmässä on lisättävä. Ja se, että maata hallinnoidaan kestävällä tavalla ja lisäksi se, että maatalouden tuotoksia saadaan kestävällä tasolla parannettua. Tässä puhutaan siis kestävästä tehostamisesta. Nämä ovat kaikki luonnostaan monialaisia, poikkitieteellisiä ja ne liittyvät syvälle eurooppalaisen kulttuuriin. EUlla on mahdollisuus olla tärkeässä roolissa siinä, että voidaan tehdä poikkileikkaava lähestymistapa näihin asioihin. Meidän on osoitettava johtajuutemme kansainvälisessä tutkimuksessa. Tutkimus on valjastettava innovaatioiden käyttöön ja meidän on myös saatava aikaiseksi monialaisia lähestymistapoja. Tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä siihen, että tämä monimutkainen yhtälöiden järjestelmä saadaan ratkaistua. Meidän on myös arvioittava niiden ratkaisujen seurauksia, joita tehdään ruokatottumuksissa. Siksi onkin erityisen tärkeää, että korostamme ruokajärjestelmän paremman ymmärryksen tärkeyttä ja sitä, että ruoka kunnioitetaan viestinnän ja koulutuksen kautta siten, että ihmiset ymmärtävät paremmin omien valintojensa seuraamukset ja että ihmiset muuttavat tottumuksiaan tämän mukaan. Hyvät naiset ja herrat, planeetan ruokkiminen on erittäin vaikea ja monimutkainen aihe, kuten olemme nähneet, ja meidän on perehdyttävä ja ennakoitava paremmin niitä seurauksia, joita käyttäytymisestämme koituu. Meidän, hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionina on tehtävä voitavamme, jotta saamme maailmannäyttelystä 2015 parhaan hyödyn irti. Maailman huomio keskittyy meihin, meidän on tehtävä selkeitä käsin kosketeltavia edistysaskelia kansainvälisessä yhteistyössä kohti parempaa elintarviketurvallisuutta. Kiitos yhteistyöstä. Uh, Kiitoksia puheestanne. Ja sitten aloitamme kysymykset ja kommentit, jotka tulevat kollegoitamme. Kollegamme Pilar Ayuso. Sí. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Fischler. On ilo nähdä teidät täällä taas parlamentissa. Ja olin iloinen kuullessani, että Milanon maailmanäyttelyssä on istunto, joka käsittelee maatalouden ruokatutkimusta ja innovointia. Olen työskennellyt 20 vuotta suunnilleen viljatuotteiden tutkimuksen parissa, joten tuo oli ilo kuulla. tieteellisestä komiteasta, jota johdatte, joka laatii raportin. Ja tuon raportin seitsemän kohtaa vaikuttaa aika hyviltä. Siellä on elintarviketurvallisuuteen liittyvä kohta, jonka mainitsit. Uskon, että kun puhut elintarviketurvallisuudesta, tarkoitat sitä, mitä me tarkoitamme elintarviketurvallisuudella Euroopan parlamentissa. Voisitko vähän selittää, mitä elintarviketurvallisuus merkitsee kolmannessa maailmassa, eli elintarvikkeiden riittävyyttä. Meillähän on niin paljon ruokaa, että me emme koskaan ajattele, että ruokaan liittyvä epävarmuus liittyisi sen riittävyyteen. Minä uskon, että tutkimuksen ja innovoinnin täytyy taata ruoan riittävyys koko maailmalle. Ja sitten kriittiset kysymykset, minkälaisia vaikutuksia ruoantuotolla on maahan, maaperään ja ruoan turvallisuuteen. Tämä ruoan kysymys minua siis erityisesti myös kiinnostaa ja toivottavasti saatte tuloksia tällä alueella. Onko teillä jotain rahoitustukea tarjottaville projekteille näissä puitteissa? Minkälaisia resursseja tähän kohdennetaan? Tulevatko ne EU-ta vai tulevatko ne globaalisti. Meistä on erittäin tärkeää tarkastella noita suuria trendejä, jotka mainitsit, ja luoda projekteja ja ohjelmia, joita voimme seurata, jotta voimme parantaa tavoitteiden saavuttamista. Former <laughs> Kiitoksia. Nyt annan äh, puheenvuoron entiselle komissiojäsenelle Fischerille hänen vastausta varten. Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Ensinnäkin tämä tieteellinen asiakirja. Se on varsin pitkällä, mutta se ei ole valmis vielä. Meillä on joulukuun alussa vielä yksi ohjauskomitean kokous ja tuossa kokouksessa haluaisimme hyväksyä asiakirjan ja tietenkin sitten välitämme asiakirjan välittömästi myös Euroopan parlamentille, mitä on ongelmaa siinä. Sitten tämä toinen kysymys. Tässä sanamuodossa on ehkä hiukan vaikeuksia, koska omassa äidinkielessäni ei tehdä eroa niin kuin Englannissa, joten elintarvike, food security ja food safety eivät ole sama asia. Se mainitaan tämän asiakirjan kohdassa C tai kohdassa 3, että elintarviketurvallisuus, food safety on yksi periaatteista ja prioriteeteista. Ja me esitämme kysymyksiä tutkijoille Eh, jotta voisimme edistyä tässä asiassa? Miten saamme turvallisia elintarvikkeita? Ja toinen kysymys liittyy tähän food security-asiaan. Miten voimme taata riittävän ruokahuollon? Eh, tämä on tämä kokonaisaihe, kun puhumme maailmanlaajuisesta mm, mm, ruokaturvallisuudesta, ruokahuollosta ja FAOssa tämä on määritelty ja tähän on integroitu sitten kaikki muut ruoan aspektit. Sitten tutkimuksen rahoituksesta. Unioni on antanut tietyn budjetin Euroopan paviljongille Milanossa – ja sen lisäksi päätettiin, että tuossa paviljongissa täytyisi olla ohjelma, joka sisältäisi useita tapahtumia tämän maailmannäyttelyn aikana. Mutta sitten pitäisi olla myös seurantaa ja siksi tämä ohjauskomitea oikeastaan perustettiin. Ajatus oli se, että ohjelman ei pitäisi loppua silloin, kun maailmannäyttely päätetään lokakuun lopussa, vaan pitäisi olla seurantaa ja tuon seurannan pitäisi periaatteessa olla nimenomaan tutkimusta ja tutkimusohjelma. Ja tuon tutkimusohjelman rahoitus perustuu eurooppalaisten tutkimusohjelmien yleiselle rahoituspohjalle, nimittäin Horisontti 2020 pääasiassa. Lisäksi, kuten varmaan tiedättekin, Horisontti 2020 on korvamerkitty summa maataloustutkimukselle ja nyt sitten riippuu niistä, jotka ovat kiinnostuneita tutkimushankkeista, mistä äh, osasta olemassa olevaa budjettia nämä määrärahat sitten otetaan. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Ja nyt minä haluaisin esittää kysymyksen. Tiedetään, että kansainväliset järjestöt puhuvat äh, ruoan tarveesta, jota vuoteen 2050 mennessä tulee nousemaan 70 prosentilla. Joten maapallon täytyy tuottaa yhä enemmän ja meidän täytyy yhdistää korkeampi tuotantotaso kestävään tuotantoon. Ja toisaalta meillä on tarve vähentää, kuten myöskin näissä seitsemässä kohdassa on mainittu, vähentää elintarvikkeiden hukkaa hukkaa, joka tänä päivänä on toisenlaista hukkaa kuin kehittyneissä maissa kuin vähemmän kehittyneissä maissa. Teollisuusmailla äh, tämä elintarvikehukka tapahtuu nimenomaan ähm, ketjun päässä lähellä kuluttajaa kuluttajat eivät aina näe, mitkä eh, heidän tarpeensa ovat. He ostavat liikaa elintarvikkeita ja heittävät ne sitten pois, kun taas eh, kehitysmaissa tämä eh, elintarvikehukka tapahtuu nimenomaan ketjun alussa, kun ei ole riittävää ehm, jäähdytyskapasiteettia, niin se, sitä tavoin ei pystytä käyttämään tämän ketjun täyttä tehoa hyödyksi. Aiotteko keskittyä tähän elintarvikehukkaan, joka Euroopan parlamentissa on hyvin tärkeä aihe ja johon on kiinnitetty hyvin paljon huomiota viime kaudella, mutta varmasti tälläkin kaudella tullaan tätä aihetta syvällisesti käsittelemään, koska se on yksi niistä elementeistä, joilla voidaan taata maataloustuotannon kestävyys. Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. Ohjauskomitea Tuleeko se käsittelemään myös maataloustuotteiden käytön kilpailua, koska ei pelkästään maata, vaan myös maaperää, vaan myös tuotteita käytetään, maataloustuotteita käytetään esimerkiksi uusien energiamuotojen tuottamiseen sen sijaan, että niitä käytettäisiin pelkästään elintarviketuotantoon. Nyt kun meillä on vain vähän resursseja, meillä ei ole mitään varmuuksia, me tarvitsemme hyvin paljon elintarvikkeita tulevaisuudessa, niin tämä on kyllä yksi asia, jota on käsiteltävä. Kiitoksia. Ja, jetzt werde ich zur Abwechslung auch meine eigene Sprache benutzen. No, minä vaihdan oman kieleni. Um, ähm, Puheenjohtaja, um, haluaisin vastauksessani sanoa, että ohjauskomitean uh, tavoite ei ole luoda uutta maatalouspolitiikkaa tai globaalia maatalouspolitiikkaa, vaan tämä on ohjauskomitea, joka keskittyy tutkimukseen ja tutkimusohjelmiin. Mutta mielelläni tulen pohtimaan, pohdin lyhyesti näitä teidän esittämiänne argumentteja. Ensinnäkin se argumentti, että vuosisadan puolessa välissä tarvitsemme 70 prosenttia enemmän elintarvikkeita. No, meillä on myös Ban Ki-moonin ilmoitus, että me jo vuonna 2030 tarvitsisimme 50 prosenttia enemmän elintarvikkeita. Tämä on itse asiassa suurempi haaste. Se on siksi suurempi haaste, koska maailman väestön kasvu ei ole mm, tasaista. Meillä on nyt vahvempi vasku, kasvu ja sitten seuraavina vuosikymmeninä kasvu hidastuu niin, että suurin haaste meillä on seuraavan 20 vuoden aikana. Tämä on huomioitava. Ja se on myös selvää, että vain pieni osa näistä lisäelintarvikkeista, joita tarvitaan, voi tulla uudesta maatalousmaasta. Suurin osa näistä elintarvikkeista täytyy saada sillä tavoin, että tuotetaan enemmän. Ja tässä ongelma liittyy sitten kestävyyteen ja myöskin Envi-valiokunnan mielenkiinnon kohteisiin. Nimittäin, jos katsotaan taaksepäin, niin noin 20 vuoden sisällä oli mahdollista kaksinkertaistaa maailman elintarviketuotanto, mutta tuo elintarviketuotanto ähm, kaksinkertaistaminen syntyi voimakkaasti ympäristön kustannuksella. Nyt suuri haaste on se, että tämä lisätuotanto saadaan aikaiseksi ilman, että äh, äh, tämä aiheuttaa ympäristölle taakkaa. Ja nimenomaan täällä Euroopassa, jossa meillä on äh, suurinta tuotantoa. Meidän tulee onnistua siinä, että että korjaamme menneisyyden virheet ja teemme maataloudestamme ympäristöystävällisempää. Tämä on se meidän haasteemme. Tämä toinen argumenttinne, joka liittyy elintarvikehukkaan, se on kyllä totta. Me tiedämme, että äh, keskiverton arvio on se, että teollisuusmaissa noin 30 prosenttia olemassa olevista elintarvikkeista heitetään pois. Me tiedämme myös, että kehitysmaissa hyvin suuri prosenttiosuus elintarvikkeista menee hukkaan johtuen sadonkorjuumenetelmien heikkoudesta tai huonoista säilytysmenetelmistä, ne siis pilaantuvat. Jos ajatellaan, että tässä on kyse 30 prosentista maailman elintarvikkeen, niin tämä on valtaisa potentiaali ja tämänkin pitäisi olla yksi tutkimuksen painopistealueista viimeinen kommenttinen, tämä kilpailu tuotannon elintarvikekäytön ja muun kuin elintarvikekäytön välillä, niin se on asia, joka täytyy olla Euroopassa olla hyvin selvä. Sitä ei tarvitse enää tutkia, vaan tämä on poliittinen päätös. Nimittäin, että elintarvikkeilla täytyy olla prioriteetti absoluuttinen prioriteetti. Toisaalta eh, kuitenkin biotalouden alalla, jossa on kyse siitä, että eh, luodaan, eh, hyödynnetään biomassaa erilaisten kemikaalien tuotantoon, energian tuotantoon tai myös lämmön tuotantoon sitä kautta, että biomassaa poltetaan, niin siinä on huomioitava seuraava asia. Ensinnäkin tämän biomassan käyttö, sen tulisi keskittyä ainoastaan jätteiden hyötykäyttöön. Ja toiseksi meidän tulisi oppia metsätaloudesta jotain. Metsätaloudessa on jo pitkään ollut niin, että meillä on siellä käyttötapa, jossa sanotaan, että ensin äh, metsän biomassa on käytettävä niihin tavoitteisiin, joista saadaan eniten lisäarvoa. Tällä tavoin portaittain. Ja tällainen strategia meillä ei ole, tällaista meillä ei ole maataloudessa. Ja maatalouden biomassa on liian hyvää, jotta se voitaisiin vain polttaa tai jotta siitä voitaisiin vain tehdä diiseliä tai bensaa. Ei sekään ole järkevintä, vaan paljon järkevämpää olisi, jos investoitaisiin esimerkiksi siihen, että petrokemian tuot tuotteita korvattaisiin biomassalla. Kiitoksia. Very much. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Heivi. Si, grazie. Ehm, io vorrei... Kiitoksia. Minä haluaisin esittää kysymyksen Onko tässä tieteellisessä ohjelmassa myös näkemyksiä siitä, millaista tällainen lähimaatalous voi olla. Eli kun on kyse tuotannosta ja kulutuksesta tietyillä alueilla, haluaisin kuulla teidän kantanne tästä. Also ich äh, habe nicht ganz No, minä en nyt ihan ymmärtänyt teidän kysymystänne tämän nolla kilometriä, mutta oletan, että tässä on kyse siitä, mitä kutsutaan hiilidioksidirepuksi tänä päivänä, eli että ei ole sama se, että elintarvikkeita kuljetetaan ympäri maailman ennen kuin ne tulevat kuluttajalle. Tämä on varmaan tärkeä ai, varmastikin tärkeä aihe. Vaikka se ei niinkään ole poliittinen kysymys. Tässä on kuitenkin oltava tarkkana, koska jos nyt otetaan vaikka esimerkiksi tomaatin tuotanto, niin Täällä Belgiassa tomaatteja voidaan tuottaa hyvinkin lähellä, mutta jos sitä varten on äh, kasvihuoneita lämmitettävä ja pantava valot päälle, jotta äh, mm, valoisaa aikaa päivällä voidaan pidentää, niin ympäristövaikutuksiltaan tämä on varmaankin huonompi toimenpide kuin, että jos nämä tomon, tomaatit tuotetaan Afrikassa ja sitten tuodaan Belgiaan tai Hollantiin. Minä haluan tässä vain sanoa, että meillä täytyy olla näkemys kokonaiskuvasta, ettei tehdä mitään virhearviointeja. Now we have uh, another question from... Kiitoksia. Meillä on vielä kysymys edustaja Toijalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää, herra Fischler. Minä edustan DV-valiokuntaa, kehitys- ja yhteistyövaliokuntaa, joka on myöskin kutsuttu tähän tapaamiseen. Ja minun kysymykseni liittyvätkin ennemminkin äh, siis kehitysyhteistyöhön. Ja haluaisin kysyä teiltä, äh, herra Fischler, Onko mahdollista, niin kuin olemme jo joillekin asiantuntijoille yrittäneet ehdottaa, että tällaiset aiheet, jotka olette nostaneet esiin, että ne voitaisiin yhdistää myös vuosituhannen tavoitteisiin. Yksi näistä tavoitteistahan on nälän vähentäminen maailmasta. Eli voitaisiinko nämä ottaa huomioon? Eli vuosituhannen tavoitteet ja sen jälkeiset tavoitteet, eli nälän vähentäminen maailmassa. Ja sitten tämä tämä maansieppauskysymykset, koska elintarvikkeiden ja maankäytön suhteen on suuria etuja kysymyksissä. Tällaisessa ohjauskomiteassa pitäisi mielestäni ottaa huomioon myös nämä kysymykset. Kiitoksia. Well, first of all, uh, Kuten tiedätte, vuosi tuot tavoitteet numero yksi, niin siinä suoraan esille, että nälkään näkevien määrät olisi puolittaa. Ja nyt näyttää siltä, että tämä tavoite saavutetaan. Nämä keskustelut, jotka liittyvät kestävyyteen, nämä postmillennium-keskustelut, joita käydään YKssa, niin siellä ajatus oli, että seurantatavoitteen tulisi olla se, että nälän näkeminen poistetaan kokonaan siten, että saavutettaisiin nollataso. Jälleen kerran tämä on suuri haaste ja tämä tuodaan esille meidän ohjelmassa. Tämä on aivan erityisen tärkeä kysymys ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Toiseksi tämä ilmastonmuutosasia on eräs painopistealueista ohjauskomitean toiminnassa. On kuitenkin selvää, että eri ilmastoissa ilmastonmuutoksella on eri seurauksia. Siksi onkin tarpeen, että näihin erilaisiin tilanteisiin puututaan eri tavalla. Ja minun on kyllä sanottava, että Eurooppa ei ole parhaassa mahdollisessa tilanteessa, sillä kuten tiedätte, on tällaisia ilmastovyöhykkeitä ympäri maailman, ja siksi onkin helppo siirtää Brasiliasta keskelle Afrikkaa tietty maatalousmenetelmä tai vaikkapa kakosasian kuin mitä on siirtää pohjoisesta etelään tiettyjä menetelmiä, ja tämä on otettava huomioon eri tutkimusohjelmissa. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin sanottava, että ilmastonmuutos on eräs näistä peruskysymyksistä. Mitä tulee maan kahmimiseen, niin mielestäni tässä on eräs heikko kohta, mikäli katsoo YK viimeisintä kertomusta liittyen maakääntöön, niin tässä on se heikkous, että tietoa ei ole saatavilla riittävästi. Mutta näyttää kuitenkin siltä, että maan sieppaaminen ei ole, kuten aiemmin on sanottu, niin mm, maata ei käytetä vaikkapa siihen, että tuotetaan maatalous tuotteita Kiinalle, vaan tässä on itse asiassa se, että hankitaan omistus. Kuvitellaan, että maan hinta tulee nousemaan ja on investoijille houkutteleva kohde sijoittaa maahan, maaper, mm, maatonteihin. Saatavilla olevaa tietoa on oltava runsaaminen, sen on oltava parempaa. Ja mielestäni tämä on asia, josta tulee säännellä. Ja siksi olisi tärkeää, että olisi kansainvälinen säännöstö, joka tähän liittyy. Sitä ei voi, voida säännellä maakohtaisesti. Tämän lisäksi olisi asianmukaista, että keskitytään maan maarekistereihin Mm, heti kun on kunnollinen maarekisteri, niin silloin tämä järjestelmä on avoin, ja avoimuus on erittäin tärkeä osa tätä koko järjestelmää. No niin, nyt on varmaankin viimeinen kysymys edustaja Pianolta. Si, una considerazione, una domanda. Niin, yksi äh, ajatus ja yksi kysymys. Olen samaa mieltä siitä, että meillä täytyy olla globaali kanta tähän lähituotantoon, mutta tällaisessa maailmannäyttelyn yhteydessä olisi tärkeää nostaa esiin lähituotantoa, koska tämä on tärkeää, jotta voitaisiin antaa vahvistaa paikallisia tuottajia, jotka myöskin puolustavat äh, alueitamme. Alue, josta minä tulen, on äh, äh, esimerkiksi tämä on tärkeää. Myöskin näiden tuotteiden Ähm, käyttö oikean äh, vuoden aikaan. Minä olen myös kalastusvaliokunnan äh, jäsen. Olemme puhuneet hyvin paljon maatalouden kestävyydestä. Kysyn, että aiotaanko myöskin keskustella äh, kalastuksen kestävyydestä ja myöskin kalan käytöstä, joka on terveellistä ja ähm, sillä on pitkät perinteet, mutta sitä on myös tarkasteltava kestävyyden näkökulmasta. Paljon kiitoksia kysymyksestä. Mitä tulee alueelliseen ruoantuotantoon, sanoisin, että voimme oppia paljon erityisesti Italialta. Ymmärtääkseni alueellistuneet ruokajärjestelmät alueelle ruoka tulevat olemaan Italian paviljongin avainteema en, ensi vuoden maailmannäyttelyssä. Ja Italia tulee esittelemään ja osoittamaan alueellisen tuotannon merkityksen samaten kuin sen hyödyt. Yhteyden maantieteelliseen lähtökohdan ja laadun välillä. Viime vuosina Italia on myöskin taistellut alueellisen ruoan suojelun puolesta, alkuperämerkintöjen puolesta siis. Mutta tähän ei liity välttämättä paljonkaan uutta tutkimusta. Sanoisin, että tehkää näin. Ei sinne muuta. Voimme ehkä ajatella tapoja, miten tukea noita tuotantojärjestelmiä paremmin. Ja mitä kalastukseen tulee, voin taata teille, että meriympäristö ja kalaviljely ovat myöskin ohjauskomitean esityslistalla. Kaikki tietävät, miten herkkiä meriekosysteemit ovat. Mitä, mitä tiedetään vähemmän, on ilmastonmuutoksen vaikutukset merijärjestelmiin. Sillä on potentiaalisesti merkittäviä muutoksia, joita emme vielä tunne. Ja tässä tarvitaan paljon lisätutkimusta, parempaa tutkimusta, myös parempia tutkimusmenetelmiä liittyen myös kalakantojen muutoksiin ja niiden todentamiseen. Uh, well, yeah. Uh, Mr. Brickinson made me aware. Herra Brickinson muistutti myös minua siitä, että, että jonkun verran tutkimusta tehdään myöskin yhteisessä tutkimuskeskuksessa – Tämä liittyy genetiikan menetelmien käyttämiseen, ruoan alkuperään tunnistamiseen, jonka jälkeen voidaan sanoa, ovatko ruokamerkinnät asianmukaisia ja onko ruoka siltä alueelta, mitä paketissa lukee. Tämän jälkeen voimme paremmin tunnistaa ruoan alkuperään. kuten myöskin alkuperämerkintöjen väärinkäyttäjät. No Kiitoksia. Mitään ylimääräisiä kysymyksiä ei taida enää kollegoilta olla. No sitten me kiitämme herra Fischleriä eh, hänen hyödyllistä työstään ja työstä, jota hän on tehnyt seuraavan maailmannäyttelyn eh, puolesta. Kiitoksia ja nyt me tässä vaihdamme paikkoja korokkeella. We invite here. Me kutsumme tänne korokkeelle maailman terveysjärjestön Euroopan aluejohtajan keskustelemaan seuraavasta kohdasta esityslistalla. Ringraziamo per... Kiitämme siitä, että hyväksyitte kutsumme eh, tulla tänne. Kiitämme aluejohtaja Susanna Jakabia VHOsta. Ja käsittelemme nyt tätä seuraavaa kohtaa esityslistalla, joka on keskustelu liittyen Ebola-epidemiaan. Minun on sanottava, että Euroopan unionin sisällä kansalaiset hyvin tarkkaan katsovat, mitä Länsi-Afrikassa tapahtuu, ei pelkästään johtuen näistä luvuista. Aluejohtaja varmasti antaa meille uusimmat ja päivitetyt luvut, vaan kyse on myös siitä, että millainen vaikutus näin vaarallisella viruksella voi olla myös meidän mantereillamme, millainen vaikutus sillä voi olla kansalaisten terveyteen. Kuten maailman terveysjärjestö on useasti sanonut, meidän täytyy eristää tämä sairaus eikä eristää näitä maita, koska ainoastaan eristämällä tämä sairaus ja suurin ponnistuksin pystymme vähentämään näitä vaikutuksia lyhyellä aikavälillä Länsi-Afrikassa ja tällä tavoin myöskin rajoittaa sitä riskiä, että tämä epidemia leviää maailmanlaajuiseksi. Viime kuukausina on nähneet yksittäistapauksia tapauksia jossa vapaaehtoiset terveydenhuollon työntekijät, jotka ovat työskennelleet paikan päällä, ähm, jotka on sitten äh, lähetetty takaisin äh, kotimaihinsa, kun he ovat äh, sairastuneet tähän tautiin. me tiedämme, kuinka tärkeä tämä aihe on näille henkilöille, jotka ähm, matkustavat auttamaan näihin äh, maihin tämä aihe, että palautetaanko heidät äh, kotimaihinsa, jos he äh, tautiin sairastuvat. Tämä on asia, josta voidaan vielä paljon keskustella. Mitä teidän mielestänne Euroopan täytyy e, ja voi tehdä e, taudin torjumiseksi Länsi-Afrikassa ja miten voimme järjestäytyä siinä tapauksessa, jos e, tällaisia tapauksia syntyy myös meidän mantereillamme. Toivottavasti näin ei käy. Meidän täytyy tietenkin valmistautua, jottei kielteisiä vaikutuksia synny. Nyt annan teille puheenvuoron. Mr. Chairman, members of the committee, ladies and... Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kutsusta tänne valiokunnan kokoukseen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen tapaamassa uutta parlamenttia, niin haluaisin toivottaa teille kaikkea hyvää tässä teidän tärkeässä ja vastuullisessa työssä. Ja haluan vakuuttaa teille, että maailman terveysjärjestö on aina tukemassa teitä, mikäli apua me tarvitsette. Ebolan suhteen haluaisin tuoda esille, että meillä on suuri haaste, jotta voimme lyhyellä aikavälillä vastata Ebola-virukseen ja sen leviämiseen. Ja vaikkakin nyt alustetut toimenpiteet esimerkiksi Liberiassa osoittavat, että tauti näyttää kääntyvän laskuun, niin tässä on kuitenkin erittäin paljon haasteita edessämme. Tämä leviäminen yllätti maailman eri yhteisöt. Tässä ö, asiantuntija, joka on ollut mukana tautialueella, on sitä mieltä, että tämä tauti voidaan voittaa tulevan kuuden yhdeksän kuukauden aikana. Ebola on ollut tunnettu vuodesta 1970 lähtien ja tautipesäkkeet ovat ilmenneet aiemmin pienissä kylissä ja yhteisössä Afrikassa. Ne ovat olleet eri aloilla kuin missä ne ovat nyt. Ja aiemmin nämä epidemiat ovat jääneet huomaamatta. Tämän epidemian merkittävä tekijä on se, että se on ilmennyt kolmen maan risteyskohdassa runsas väestöisessä paikassa, jossa on suuria kaupunkeja ja erittäin paljon liikkuvuutta. Tämä on aiheuttanut sen, että virus levisi laajalle väestöön. Lisäksi näillä kolmella maalla, jossa epidemia havaittiin, niin ei ollut keinoja puuttua taudin leviämiseen. Lisäksi nämä maat ovat olleet poliittisesti epävakaassa tilanteessa. Merkittävä köyhyys, sisällissodat ovat heikentäneet tämän Afrikan alueen infrastruktuuria. Lisäksi julkinen terveydenhuoltojärjestelmä ei ole mahdollistanut sitä, että tähän tautiin puututaan. Kaikki uutiset eivät kuitenkaan ole huonoja. Ebolan leviäminen voidaan estää. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tässä on onnistuttu. Senegalissa ja Nigeriassa tähän vastattiin vahvasti, joten Ebolan leviäminen eteenpäin onnistuttiin välttämään ja nämä maat todettiinkin ebola vapaaksi 17. ja 18. kuluvaa kuuta. Me tiedämme, mitä tulee tehdä, ja lisäksi meillä on olemassa kansainväliset työkalut, jotka auttavat hoito Ebolaan ja vastaaminen Ebolatomin haasteisiin pitävät sisällä tiettyjä tekijöitä, jotka, jos se tulee onnistua, tauti on havaittava nopeasti, sairastaneet on hoidettava, nämä on eristettävä ja lisäksi on tarkkailtava niitä ihmisiä, jotka ovat olleet kanssakäymisissä sairastaneen kanssa ja tämä Lisäksi yhteisöjen sisällä on opetettava siitä, kuinka taudin leviminen voidaan estää. Kaikki varmasti tiedätte, että 8. elokuuta WHOn pääsihteeri totesi, että kyseessä on kansainvälisen tason hätätila Länsi-Afrikassa. Tämä tilanne tarkoittaa sitä, että Tilanne vaatii kansainvälisen koordinoidun reagoimisen. Lisäksi tämä lisäksi hyväksyttiin IHRn puitteissa väliaikaisia toimenpiteitä, jotta leviäminen saadaan estetyksi. Minä muistutaisin nyt, mitkä nämä väliaikaiset suositukset ovat. Ne koskevat kaikkia maita. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että maailman terveysjärjestö ei suosittele minkään näköistä kansainvälisen kaupan tai matkustamisen rajoitusta. Lisäksi me tuemme sitä, että valmistautumistasoa parannetaan kaikissa maissa. Seulonnat tartuntamaissa ovat tärkeitä ja WHO kumppaneidensa kanssa pyrkii valvomaan, että seurannat pannaan täytäntöön asianmukaisesti. Tämä, tätä työtä, tämä työ on jo kertainen tehty ja yhdessä äh, tämä arviointi on äh, arviointia asiasta on tehty ja ne ovat osoittaneet positiivisia tuloksia. Uusi arviointi tullaan tekemään piakkoin. Mm, WHO ei suosittele massakokoontumisia, mutta nämä ovat erittäin monimutkaisia päätöksiä, jotka tulee tehdä tapauskohtaisesti. Lisäksi olisi tehtävä riskiperusteinen arviointi, ja WHO tulee jatkossakin antamaan tukensa ja ohjeita, jotta voidaan vastata tähän haasteeseen. Koska tämä on ainutlaatuinen tämä tautipurkaus ja tämä vaikuttaa terveysalalla merkittävästi, niin ensimmäistä kertaa aloitetaan YK missio, hätämissio Ebola vastaan. Ja YK tulee johtamaan eri ulottuvuuksia, kuten logistisia ja taloudellisia ulottuvuuksia tässä – kansainväliset aputoimet. Mm, tässä jokon päätöslauselmat ja muut instrumentit takasivat sen, että tässä valjastettiin suuri kansainvälinen apu käyttöön. Me olemme erittäin kiitollisia saamastamme avusta, varsinkin Euroopan unionin jäsenjäsenvaltioiden avusta. Kokonaisvaltainen 90 päivän suunnitelma, jotta voidaan kääntää tai leviäminen on pantu täytäntöön. Lisäksi pyritään parantamaan valmiuksia, jotta saadaan hoidettua 70 prosenttia potilaista ja 70 prosenttia kuolleista saadaan haudattua asianmukaisesti. Nämä ovat ensimmäiset tavoitteet Ja jotta päästään tehokkaalle tasolle, niin on aloitettava merkittäviä julkisterveydenhuoltoon liittyviä toimenpiteitä. Esimerkiksi 750 henkilöstä, joita tarvitaan WHO-ohjelmien puitteisiin, niin ainoastaan 155 työntekijää ovat aloittaneet työnteon. Tällä hetkellä on 50 Ebolan hoitoyksikköä ja tämä on kolmasosa tavoitteesta. WHO ja YK etenemissuunnitelmassa on suunniteltu, että noin miljardi Yhdysvaltain dollaria tarvitaan, jotta etenemissuunnitelma saadaan tehokkaasti pantua täytäntöön. Tähän mennessä olemme saaneet puolet näistä varoista kerättyä. Yhä enemmän varoja tarvitaan pikaisesti. Lisäksi tässä tarvitaan 260 miljoonaa euroa pitkäaikaisrahoitusta. On arvioitava, mitkä ovat tarpeet tuleville kuukausille. Tässä tarvitaan hoitoyksiköitä, sairaalasänkyjä, henkilöstöresursseja, lääketieteellistä osaamista ja lääkkeiden rahoittamista. rokotteet ja eri hoitomenetelmät tulee kehittää mahdollisimman pikaisesti. Tämä on esimerkki taudista, joka vaikuttaa köyhimpiin maihin ja ihmisiin. Tässä ei ole olemassa kaupallista kannustinta hoito, hoitojen kehittämiselle. Eri rajoituksia noudatetaan, mutta tässä olisi kiirrytettävä tutkimustyötä, jotta hoitomenetelmä voidaan kehittää. Jotta tulevaisuudessa voitaisiin olla riittävän valmiita, olisi luotava mekanismi, joka mahdollistaa sen, että rokotteet ja hoito olisi ulottuvilla liittyen näihin köyhimpien maailmankolkkien tauteihin. Ebolan suhteen on kaksi mahdollista rokotetta, jotka ovat nyt esikliinisissä kokeissa. Näitä testataan ihmisiin erittäin nopean menetelmän kautta. Tässä kuitenkin noudatetaan WHOn koordinoinnissa turvallisuussäännöksiä. Riippuen siitä, miten tutkimukset onnistuvat, niin rokotilta saatetaan käyttää tautimaissa 2015 tammikuussa. Myös muita hoitokeinoja pohditaan, verijohdannaisia, vaikkapa eri serumit, punasolut tai muita lääkkeitä, jotka ovat osoittautuneet mahdollisesti tehokkaaksi. Puheenjohtajan esille tuoma huomio, mikä on Euroopan kokema uhka. Ebolan leviäminen Eurooppaan ei ole kovinkaan todennäköistä. Matkustajat Länsi-Afrikan tautimaihin eivät todennäköisesti sairastu, mikäli perusvaratoimenpiteitä noudatetaan. Ne ihmiset, jotka ovat sairastuneet ebola saattavat matkustaa tautimasta Eurooppaan. Taudin leviäminen terveydenhuollon ammattilaisiin tai perheenjäseniin on mahdollista, mikäli varatoimenpiteet pannaan täytäntöön ja varmistetaan, että matkustajat ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat ymmärtävät, mikä Ebola on, kuinka se tarttuu ja kuinka siltä on mahdollista suojautua, niin ennaltaehkäisen kannalta näiden asioiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää. Euroopassa riskiin suhtaudutaan vakavammin, erittäin vakavasti, ja tässä viranomaisten on toimittava avoimesti ja tiedotettava kansalaisille tästä selkeästi siten, että kaikki kokevat olevansa osa julkisen terveydenhuollon toimenpiteitä. Miksi sanon, että riski on matalalla tasolla? Sanon tämän sen tähden, koska Euroopalla on vahva terveydenhuoltojärjestelmä. Tämä on paras varmistus sille, että tauti ei leviä Euroopassa. Meillä on hyvä terveydenhuoltojärjestelmä, ja tähän tautiin voidaan vastata sen vaatimalla vakavuudella. Meidän tulee kuitenkin olla nöyriä meidän tulee kehittää terveydenhuoltojärjestelmiä edelleen ja on täytettävä mahdolliset aukot, kun pyrimme vastaamaan tämän taudin tuomin haasteisiin. Meidän on jatkettava työtämme, jotta voimme parantaa ö, avainvalmiuksia kansainvälisellä tasolla. Eurooppaan saapuvat tautimaista saapuvat ja lähtevät matkustajat, niin tässä olisi käytettävä sellaista tätä hyväksi, että voitaisiin tehdä seulontoja. Jotkut jäsenvaltiot ovat aloittaneet seulontaa toimenpiteitä ja WHO suositteleekin, että ne maat, jotka panevat täytäntöön tällaisia toimenpiteitä, että näitä käytäntöjä jaettaisiin. Seulonnoilla on rajallinen vaikutus siihen, että taudin leviäminen estyy tulisi harkita, mitkä ovat seulontojen edut ja hyödyt, eh, edut ja haitat. Terveydenhuoltoammattilaisten turvallisuus on tärkeässä roolissa, jotta heidän arvokas työ pysyy mahdollisimman tehokkaalla tasolla. He ovat kaikkien altimpia taudille. Terveydenhuoltoammattilaisia tulisi kouluttaa ja heidän tulisi harjoittaa omia valmiuksiaan siinä tapauksessa, että terveydenhuollon ammattilaiset altistuvat, niin näiden tulisi saada kaikki mahdollinen hoito. Ja tämä tuo meidät lääketieteelliseen evakuoimiseen ja hoitoyksiköihin, joissa kansainväliset avustajat ovat töissä. Haluan kiittää tässä vaiheessa on niitä jäsenvaltioita, jotka ovat hyväksyneet kansainvälisen henkilöstön evakuoinnit. Me arvostamme tätä suuresti ja tämä on edelleenkin tärkeässä roolissa, jotta voimme rohkaista henkilö, henkilökuntaa lähtemään avustustyöhön. Koordinaatiotyö EUn ja WHOn välillä on ollut erittäin hyvää liittyen näihin evakuointeihin. Lisäksi haluaisin korostaa, että yhteistyö n, Euroopan komission ja ECDCn kanssa on ollut erittäin tehokasta. Me tuemme jäsenvaltioiden toimia siinä, että nämä pystyvät valmistautumaan Ebolan kaltaisiin tauteihin. Lisäksi kansainvälisten säännösten mukaisia valmiuksia on valmistettava. Tänään tauti on Ebola, huomenna tauti saattaa olla toinen. Tämä on ollut nyt herätys monille aloille, monille jäsenvaltioille sen suhteen, että rakennetaan asianmukaiset valmiudet, jotka kansainväliset säännöstöt edellyttävät. Viimeisellä niin toisin esille sen, että me olemme turvassa Ebolalta sitten, kun tautiin on puututtu sen kohteessa. Sen jälkeen meidän on kiinnitettävä kaikki voimavaramme siihen, että tämä tauti pysyy Länsi-Afrikassa hallinnassa. Tämä on se asia, johon meidän tulisi keskittyä ja tätä ei pidä unohtaa missään vaiheessa. Minä toivon, että te puheenjohtaja ja hyvät jäsenet jatkatte ponnisteluitanne Länsi-Afrikan hyväksi. Me arvostamme näitä suuresti. Kiitos. Kiitoksia teille puheestanne ja hyödyllisistä tiedoista, joita olemme saaneet. Meillä on täällä pitkä lista jäseniä, jotka ovat halunneet puheenvuoron. Ja sitten ennen jäseniä meillä on vielä komission John Ryanin puheenvuoro. Ehkä viisi minuuttia. Mr. Chair. Hyvää huomenta puheenjohtaja, kollegat. Komissio lisää sitoutumistaan auttaa Xenebeloepin epidemiasta kärsiviä maita kaikin tavoin ja toimme kansainvälisiä ponnisteluita, joita YK johtaa ja sen jäsenmaat toimisella pyritään lopettamaan epidemia mahdollisimman nopeasti. Samanaikaisesti komission täytyy työskennellä Euroopan jäsenvaltioiden kanssa taatakseen se, että Eurooppa on hyvin valmistautunut Ebolaan vastaamiseen, kuten sana Jakab juuri totesi, Euroopan riski Ebolan suhteen on alhainen, mutta yksikin tapaus saattaa aiheuttaa vaaraa terveydenhuollon henkilökunnalle ja heidän kontakteilleen, erityisesti jäsen, perheenjäsenille, ja se voi erityisesti äh, tätä julkista luottamusta heikentää sitä. Ebola-epidemian alun jälkeen e, he on tässä läheisesti VHn kanssa ja EUn ää, äh, ta, lääkevirasto ja ta, valvontavirasto ja viime vuonna perustettu virasto, joka tarkastelee vakavia räätyltäviä terveysriskejä. Tämä järjestelmä on ollut hy- hyvän pohjan valmis aste kysymyksien selvittämiseksi, äh, varoitusten antamiseksi, valvonnan vahvistamiseksi ja riskin arviointiin, riskin kommunikointiin ja tiedotukseen. Toteamme, että EU-jäsenmaiden täytyy terveysriskikomiteassa antaa tietoja toisilleen – ja niiden täytyy antaa tietoja kansainvälisten terveyssäännösten puitteissa. Me, tämä terveyskomitea on keskustellut 20 kertaa, yli 20 kertaa tästä, kun maaliskuussa ensimmäisen kerran saimme Embrasta tiedon. Ja meillä on tietoa matkustajille, joka on julkaistu kaikilla kielillä. Meillä on tällaisia avain tietosvälineille suunnattuja viestejä. Meillä on menettelytä lentokentillä ja julkisen terveyden viranomaisille menettelyjä, joilla käsitellään mahdollisia on aikana tunnistettuja Ebola-tapauksia ja on avustettu terveydenhuoltojärjestelmää käsittelemään Ebola-tapauksia. EUn on e- Ebola-keissi järjestelmä luotu. Meillä on myös järjestelmä vahvistetuille Ebola-tapauksille, niiden tiedostamiselle ja varhaisten varoitusten järjestelmä. Tukholmassa sairauksen ehkäisemiskeskus on luonut nopeita riskiarvioimiskeskuksia ja Äh, ohjen, ohjeita, evakuointia ja tapauksia varten ja arviointia, joka koskee samaiden valmistautumista, käsiteltiin terveysministeriöiden epävirallisessa kokouksessa Milanossa 22. ja 3. syyskuuta. Ja tämä valmistautumisaste raporttia päivitetään juuri. Ja Ebola-potilaiden sopivien hoitokeskusten puuttumiseen kiinnitettiin huomiota ja myöskin bioturvallisuuden kannalta korkeammalla asteella olevien laboratorion määrä huoletti. Ja nyt äh, terveyskeskus on äh, luonut järjestelmiä, joista kaikki EU-maat voivat hyödyntää näitä äh, laboratorioita. Ja myöskin meillä on sairaanhoitopaikkoja ja evakuointijärjestelmiä. Meillä oli eilen työpaja, jossa käsiteltiin tartuntatautien kontrolliin liittyvä vielä asiantuntijan tapaus, jossa pyritään välttämään Ebola-tapaukset sairaanhoitohenkilökunnan keskuudessa, jotka ovat olleet yhteydessä Ebola-potilaisiin. Tämä on yksi monista aloittajista Meillä on 13. marskuuta seuraava kokous, joka koskee muita työntekijöitä, jotka ovat joutuneet kosketuksi Ebolan kanssa. Esimerkiksi lentokenttien henkilökunta. Me olemme luomassa myöskin lääkärien verkostoa levittääksemme tietoa niiden ihmisten keskuudessa, jotka ovat hoitaneet Ebolaa liittyen Ebolan hoitoon. Ja mitä tulee poistumiskriinaukseen, joka Sanne Jakobs mainitsi, lentomatkailuun liittyvät poistumiskontrollit. Komissio tulee auditoimaan Länsi-Afrikassa tilannetta, nähdäksemme miten tämä poistumiskriinaus toimii ja voimmeko tukea sitä maailman terveysjärjestön suositusten mukaisesti. Nämä kontaktit näiden maiden kanssa ovat erittäin tärkeitä, että meillä on kontakteja terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa ja näiden maiden kanssa, joihin kriisi on iskenyt. Mitä julkisen viesteihin tulee WHO on Euroopan toimisto ja komissio piekkoin lähettävät videoviestiin suurelle yleisölle EU-ssa, joka koskee ennaltaehkäisyä ja Ebolan kanssa toimimista. Ja mitä tulee sitten lääketieteellisistä syistä tapahtuviin evakuointeihin. Komissio on nyt luonut oman järjestelmän evakuointeihin niillä alueilla, jossa Ebola-kriisi on iskenyt, ja tämä koskee terveydenhuoltohenkilökuntaa. Meillä oli ensimmäinen potilaan evakuointi alueelta Ranskaan. Ilmeisesti mikrofoni meni pois. Niin, ja lopettaakseni me olemme myöskin perehtyneet siihen, miten voitaisiin yhteisesti hankkia lääketieteellisen vastatoimen. Yhteinen hankinta tarkoittaa, että jäsenmaat hankkivat yhdessä rokotteita ja muita torjuntaan liittyviä välineitä. Me aktiivisesti keskustelemme tästä kollegani lääkevirastosta tulevat puhumaan rokotuksista ja lääkkeistä. ja puhu siitä sen enempää muuta kuin sanoisin, että työskentelemme jo terveysturvallisuuskomitean kanssa kartoittaaksemme olemassa olevia hoitomuotoja siinä tapauksessa, että potilas saapuu ja tarvitsee tänään tai huomenna hoitoa. Meillä on kartta näistä hoitomuodoista. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Mark Sprenger, joka on esitisen puheenjohtaja. No, first of... Kiitoksia. Ensinnäkin ää, äh, ajattelen kaikkia uhreja heidän perheitään ja kaikkia nuoria orpoja. Enkä ole varma, näyttävätkö nämä luvut, joita me olemme nähneet, tätä todellista vaikutusta. Pelkään pahoin, että tämä on jotenkin aliarvioitu. Tiedotusvälineissä puhutaan hyvin paljon potilaista eri EU-maissa, joita epäillään, epäillään saaneen Ebolan. Ja nyt meillä on ainakin 70 epäilyä Ebola-tapausta Euroopassa. Muistakaa, että suurin osa näistä Ebola-epäilyistä ovat vääriä hälytyksiä lääkärit ympäri Eurooppaa ovat nyt hyvin tietoisia Ebolasta. Jos joku joka on matkustanut näissä eh, Ebola-maissa, eh, tulee eh, sairaalaan mm, kuumeessa, niin hänet testataan Yleensä tämä kuume kuitenkin johtuu flunssasta tai malariasta tai jostain muusta taudista. Tähän asti yhdeksän Ebola-tapausta on hoidettu eurooppalaisissa sairauksissa. Kahdeksan näistä oli terveydenhoitohenkilökuntaa, joka oli lähetetty takaisin kotimaihinsa ja vain yksi tartunta oli saatu Euroopassa, mutta tämä riski ei katoa Euroopasta ennen kuin ensin Ebola-epidemia saadaan täysin kuriin Länsi-Afrikassa. Tässä tuen täysin Susanna Jakabia. Meidän täytyy tukea kaikkea, jotta saisimme tämän epidemian kuriin. Me annamme teknistä tukea Ebolaan torjumisessa. Me osallistumme terveysturvallisuuskomitean viikoittain me ryhdymme toimintaan komission pyynnöstä ja tämä on tietenkin virastossamme pääprioriteetti. Elokuusta lähtien olemme olleet hätätilassa ja meillä on 40 asiantuntijaa, jotka työskentelevät 24 tuntia päivässä vuorotyössä. Ja tällä tavoin pystymme nopeasti antamaan teknistä ohjausta, koulutusmateriaalia ja muita tuotteita, joita turvallisuus, terveysturvallisuuskomitea pyytää. Ja suurin osa Ebola-tapauksista, joita on hoidettu Euroopassa tähän mennessä, ovat terveydenhuollon työntekijöitä, jotka on palautettu Eurooppaan ja heidät lähetetään kontrolloidusti takaisin ja mitään riskiä ei pitäisi olla, että he äh, tartuttavat äh, taudin kehnenkään, mutta todellisessa elämässä ja todellisissa sairaaloissa äh, tilanne on eri ja on hyvin vaikeaa pukea ja riisua kaikki tämä suojavarusteet. Jos tekee pienen virheen, niin voi saada tartunnan ja tällainen tartunta on tapahtunut Dallasissa ja myös Madridissa. E, ja meidän virastomme on tehnyt yksityiskohtaisen ähm, opasteen siitä, miten tämä äh, äh, suojavarustus puetaan päälle ja riisutaan ja se on netissä äh, käytettävissä, se on interaktiivinen opaste. Ja olemme antaneet myös ohje nuoria jäsenvaltioille hyvistä käytänteistä ja tällaisen tilanteiden hoitamisesta. Komissio on luonut verkoston, jossa linkitetään lääkäreitä ympäri Eurooppaa, joiden eh, mahdollisesti täytyy hoitaa Ebola-potilaita täällä Euroopassa ja voivat tällä tavoin yhdistää tietoja eh, myös kokeellista hoitomuodoista. Meidän virastomme ja myöskin lääkeviraston kollegat osallistuvat tähän verkostaan. Eilen olin Afrikassa, tapasin nigerialaisia kollegoja ja kysyin, mikä on avain teidän menestyksenne Ebolan pysäyttämisessä. Hänellä oli hyvin yksinkertainen vastuus. Kyse on johtajuudesta, sitoumuksesta ja koordinoinnista, ja tämä koskee myös Eurooppaa. Kiitoksia. Thank you. And now... Kiitoksia, ja nyt annan puheenvuoron Raguido Razille, joka on EMAN johtaja. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen erittäin tyytyväinen, että minulla on mahdollisuus kertoa niistä toimista, joita Emma on vienyt läpi, jotta on voitu vastata tähän taudin pulkaukseen. Kyseessä on maailmanlainen terveydenhuollon kriisi, ja tämä on vaatinut ennennäkemätöntä yhteistyötä Minä haluan sanoa, että tämä tilanne on kuvattu erittäin hyvin kolmen aiemman puhujan toimesta. Ja lyhyellä aikavälillä niin tässä pyritään eristämään ja estämään taudin leviäminen ja tarjoamaan tarvittavia hoitotoimenpiteitä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mikäli tauti haluan poi, halutaan poistaa, niin meidän on luotettava rokotteisiin ja hoitokeinoihin. Ottaen huomioon se rooli, se asiantuntijuus, joka Euroopan lääkevirastolla on, niin maailman terveysjärjestö on pyytänyt meitä auttamaan ja tukemaan sitä tutkimustyössä, jotta löydetään Ebola-rokote ja Ebola-hoitoja. Meidän tavoitteemme on avata uusia polkuja, jotta arviointi, kehittäminen ja hyväksyminen lääkkeiden suhteen tapahtuu nopeammin. Mitä olemme tehneet tähän mennessä? No, elokuussa jo aloitimme sin, että keräsimme kokoon Euroopan johtavat asiantuntijat. Me keräsimme yhteen kaikki yritykset, jotka pyrkivät luomaan rokotteita Ebolalle. Lisäksi me rohkaisimme heitä toimimaan mahdollisimman nopeasti ja toimimaan mahdollisimman nopeasti, mikäli heillä on kysymyksiä, uusia työkaluja, uusia tietoja jaettavaksi, jotta voisimme mahdollistaa tämän työn tulosten nopeaa saantia. On kaksi sääntelyyn liittyvää työkalua. Nopea sertifiointijärjestelmä on ensimmäinen niistä. Me pystymme ensimmäisen ensimmäisellä rokotteella sertifikaatin myöntämään. Mutta tässä me olemme jatkuvasti arvioimassa näitä eri hoitokeinoja. Tässä ei ole mitään odotusaikoja. Me pyrimme saman rokotteen toimintakykyiseksi mahdollisimman nopeasti. On erittäin tärkeää, että on tapa kerätä paras mahdollinen aineisto. Kyseessä on nyt hätätilanne ja haluaisimme nopeuttaa tätä menettelyä. Mikäli me onnistumme, niin tämä tarkoittaa sitä, että olemme valmiita toimimaan, mikäli tämä ongelma joudutaan kohtaamaan Euroopassa. Lisäksi meidän on toimittava erityisen vastuullisesti Sääntelijänä kaikki odottavat, että me toimimme todisteiden pohjalta, mutta meidän on todellakin tiedettävä, toimivatko rokotteet ja ovatko ne riittävän laadukkaita ja turvallisia. Julkinen terveys ei näinä aikoina kestä sitä, että rokote ei toimi. Tämän mennessä olemme saaneet erittäin jo rohkaisevia julistuksia rokotteiden kehittäjiltä, ja me olemme innokkaan odotamme, että pääsemme analysoimaan tätä, näitä tietoja ja että voisimme auttaa näitä kehittäjiä siten, että rokote saataisiin kehitettyä ja tuotettua mahdollisimman nopeasti. Olen kollegani kanssa erittäin sitoutunut tiiviiseen työhön ECDSn kanssa ja Euroopan komission kanssa. Toivon, että yhdessä me saavutamme tavoitteemme. Kiitos. We can start with, uh... Kiitoksia. Ja nyt uh, ryhdyn antamaan puheenvuoroja kollegoille. Eh, herra Peter Liise. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille puhujille. Tämä oli hyvin informatiivista meille kaikille. Haluaisin tukea kaikkia niitä, jotka sanoivat ihan selvästi, että tämä ongelma on Länsi-Afrikassa ja että meidän ei tulisi nyt ryhtyä panikoimaan Euroopan unionin suhteen. Se, mitä Länsi-Afrikassa tapahtuu, on humanitaarinen katastrofi ja meidän velvollisuutemme on hyvin pian ja niin tehokkaasti kuin mahdollista auttaa eikä vain siksi, että mahdollisesti meillä on yksittäisiä tapauksia Euroopan unionissa, vaan siksi, että on kyse Länsi-Afrikan ihmisistä, eikä me poliittisesti voi jättää näitä ihmisiä yksin. Tässähän on ihan hulluja ajatuksia esitetty siitä, että luotaisiin jonkinlainen vyöhyke Länsi-Afrikan ympärille ja kiellettäisiin kaikenlainen Mm, vuorovaikutus niin, että tämä ongelma sitten siellä ikään kuin ratkaisi itsestään. Tämä on hyvin kyynistä. Ja mikä viesti tämä on sitten niille ihmisille, jotka selviävät hengissä? Tällähän tavoin kaikenlaiset fundamentalistit saavat uutta jalansia, joten siksi meidän täytyy välttämättä auttaa erityisesti, jotta ihmiset siellä saisivat uusia, uuden ulottuvuuden. Ja siksi tuen WHOta ja muita massiivisesti tässä lääketieteellisen evakuoinnin kysymyksessä. Tietenkin noustetaan esiin tämä, että miksi tuomme näitä potilaita maihimme. Saksassakin on yksi WHO-tuontekijä hoidettu Hampurissa. Minä lääkärinä kyllä tuen tätä. Olen itse työskennellyt Ähm, kriisialueilla. Äh, ja kyllä sitä pohtii, että mitä sitten tapahtuisi itselle jotain tapahtuu. Siellä paikan päällä minun piti äh, matkustaa ensin neljä tuntia maastoautolla, jotta pääsin ylipäätänsä johonkin sairaalaan. Ja kyllä tämä huolestuttaa, mutta tämä ei mitenkään ole verrattavissa Länsi-Afrikan kollegojen kohtaamaan riskiin. Kiitoksia Mark Sperengerille. Hän sanoi, että Euroopan unionissa todellakin vain yksi potilas on saanut tartunnan, siksipä ei minkäänlaiseen paniikkiin ole aihetta. Kuitenkin kysymys asiantuntijoillemme ovatko kaikki valtiot hyvin valmistautuneita. Espanjassa tämä tapaus hoidettiin. Yksi sairaanhoitaja sai tartunnan, mutta tämä on nyt rajattu. Voimmeko lähteä siitä, että kaikissa maissa tilanne on tämä, että pystymme rajaamaan ongelman, jos tehdään tällaisia lääketieteellisiä evakuointeja? Ja sitten viimeinen kysymys erityisesti Susanna Jakobille Olemme kuulleet eh, rokotuksista, mahdollisista hoitomuodoista. Minun eh, vähäpätöinen mielipiteeni on se, että tämä on väärä asia, johon keskittyä. Mahdollisesti tammikuussa aloitamme kliiniset tutkimukset. Eihän se tarkoita, että meillä on sitten rokotetta käytössämme, vain testataan, että voidaanko sitä käyttää, kuinka paljon rokotteita pystymme ensi vuonna tuottamaan. Tämän täytyy kaikki tuottaa, vaikka meillä olisikin opetettu menettely. Kuka nämä rokotteet sitten saa? Emme ongelmaa saa rajatuksi. Ongelman saamme sitä kautta rajatuksia, että tiedotamme ihmisiä, ihmisille, että hoidamme potilaita hyvin, että otamme käyttäen maksimihygienian, eli vahvistamme terveysjärjestelmää nyt. Ja jos sitten joskus 2016 meillä on suuri määrä tätä rokotetta käytössä, niin sitten on jo liian myöhäistä. Siihen mennessä meillä olisi pitänyt ongelma ratkaista jo toisella tavoin, joten on hiukan skeptinen, jos nyt keskitytään rokotteisiin ja hoitomuotoihin. Meidän täytyy ensi viikkoina tehdä se, mitä nyt voimme tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Mitter Goethe. Kiitoksia. Minäkin olen erittäin iloinen siitä, että me keskustelemme tästä tänään. Meidän emme voi liikaa keskustella tästä ja meidän täytyy myös tiedottaa. Hyvin paljon paniikkia on lietsottu omasta vaalipiiristäni, niin voin kertoa. Siellä ää, eräs ää, lääkäri tulee takaisin Afrikasta ja aluepoliitikko panikoi, että alueelle tulee nyt Ebola. Kyllä tässä pitää tiedottaa ihmisille ja ymmärtämystä lisättävä, koska meidän on tehtävä jotain. Eurooppa oli mielestäni tässä aivan liian hidas. Me näimme, milloin epidemia puhkesi, milloin reagoimme. Äh, sydämelliset kiitokset kaikille niille, jotka vapaaehtoisesti matkustavat näille alueille äh, auttaakseen. Eh, näillä ihmisillä täytyy olla varmuus siitä, että heitä ei stigmatisoida Euroopassa, eh, siitä, että he mahdollisesti saattavat eh, tuoda tartuntataudin mukanaan. Tätä emme laisinkaan usko. Ja meillä olisi halunnut vastauksen herra Sprengeriltä, komissiolta tai WHOlta, miten voimme tiedotusta parantaa, koska tämä on erittäin tärkeä tehtävä, joka meillä on. Ja meidän tulisi sitten, kun tämä epidemia on saatu kuriin, myös pohtia, miten voimme parantaa toimintaamme. Minun tietoni on se, että ihan yksinkertaisia asioita on sieltä puuttunut. Pyyheliinoja, kertakäyttökasineita. On kyllä uskomatonta, että tällaista ei ole. Meidän täytyy parantaa logistiikkaa. Nämä ovat ihan pikkuasioita. Meidän täytyy tehdä parhaamme näiden asioiden suhteen. Myös hoitohenkilökunta, herra Sprenger sanoi, ainoastaan yksi Euroopan unionissa on saanut tartunnan. Tiedän, että äh, kun on kyse hoitohenkilökunnasta sairaaloissa ja muualla, äh, että siellä tarvitaan hyvin paljon tietoa vielä siitä, miten äh, käytäntöjä voidaan parantaa. ei aikaa kulu niin paljon. Tässä on kulunut melkein vuosi tämän äh, taudin puhkeamisesta äh, Länsi-Afrikassa ja me olemme näin paljon aikaa käyttäneet ja silti on vielä tällainen tietovaje olemassa. Tätä on ensin torjuttava ja kiitän vielä sydämellisesti kaikkia niitä, jotka ähm, tautia torjuvat ja kiitän myös teiltä. Tämä on todellinen tragedia. Kaikkien muiden konfliktien varjoon on Ebola jäänyt Afrikan mantereella ja siksi olen kiitollinen siitä, että meillä on tänään mahdollisuus keskustella tästä. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Gerbrandi. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Jakambia. Muut puhujat tiedoista. Toivottavasti tämä ei ole esimerkki EUn toiminnasta, että niin moni puhuu tästä asiasta ja niin moni on vastuussa ongelman osista. Haluaisin keskittyä Rovi Jakabin esityksen viimeiseen diaan, eli että aikoa, aito taistelu ei tapahdu Euroopassa. Minusta tuo on juuri noin. Kaikki asiantuntijat kertovat, että kun EU on julkinen terveydenhuoltojärjestelmä toimii hyvin. Niin Ebola vastainen taistelu sujuu helposti. Todellinen taistelu ei tapahdu Euroopassa, vaan Länsi-Afrikassa. Ja kysymykseni Rova Jakobille ja pyytäisin, että hän ei puhu liian diplomaattisesti. Oletteko tyytyväinen siihen, miten EU kokonaisuudessaan käsitelleet tätä kriisiä, erityisesti suhteessa Länsi-Afrikkaan. Koska minä kuulen, että ranskalaiset ovat aktiivisia Gineassa, kun siellä puhutaan ranskaa, britit Sierra Leonessa, koska siellä puhutaan englantia. Ja mailla on historialliset yhteytensä. Ja Liberiassa on äh, Saksasta, Ruotsista, Tanskasta apua eri sairaaloille – mutta vankkaa koordinaatiota näyttää se puuttuvan. Jos on hyvä, että jäsenmaat auttavat, että ne tukevat näitä Länsi-Afrikan maita, mutta minulla on sellainen tuntuma, että me tarvitsemme eurooppalaisempaa lähestymistapaa. Ja teoriassa meillä on siellä järjestelmät. Meillä on tämä kriisifoorumi, jota voitaisiin käyttää johonkin tällaiseen, vaan ei ole käytetty. Katselen ulkoministerien neuvoston ja viime viikon Euroopan neuvoston hyvin laimeita julkilausumia, niin enpä ole kauhean vakuuttunut, että jäsenmailla on aitoa tahtoa eurooppalaisen koordinaation vahvistamiseksi. Esimerkiksi Euroopan Jakaville erityisesti on, Onko niin, että meillä ei ole aitoa koordinoitua eurooppalaista lähestymistapaa? Heikentääkö se kansainvälisen yhteisön toiminnan tehokkuutta ja tulostuksellisuutta? Ja onko sillä myös kielteinen vaikutus maailman terveysjärjestön lähestymistapaan? Madame Kiitoksia edustaja Rivasi. No, bonjour, madame. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Jakobille hänen puheenvuorostaan. Hän on tuttu talollemme aiemmista tehtävistä. Mielestäni VH ei, VH on katsottava peiliin. On julkaistu raportti, jonka mukaan kesti kuusi kuukautta ennen kuin VH ryhtyi toimiin. Jo vuosi sitten, vai vuosi sitten joulukuussa, lapsi levitti Ebolan vanhempiinsa ja sitten oli 24, maaliskuun 24. päivän tapahtumat ja toimiin ryhdyttiin vasta elokuussa. Tilanteen annettiin levitä huonolle tasolle ennen kuin ryhdyttiin toimiin. Lisäksi on yllättävää, että lääkärit ilman rajoja järjestö ei mainittu. He tekivät upeaa työtä, kun kansainvälinen yhteisö ei ryhtynyt toimiin. Ja kukaan ei mainitse tätä järjestöä, joka avasi ensimmäiset hoitoyksiköt, jotta oikeat diagnoosit saatiin tehtyä. Kansainvälinen yhteisöhän tässä ei ryhtynyt toimiin. Puhutaan hoidoista ja rokotteista. Olen lukenut artikkelin vuodelta 2012 Tutkijat sanoivat, tutkijat sanoivat, että ei tämä tauti Ebola kiinnosta ketään, vaikka tuhansia ihmisiä on kuollut tähän. Todettiin, että tämä ei tuota riittävästi voittoa. Oli IMI-aloite. Tässä on yhteistyössä komissio ja suuret lääkefirmat. Minä olin varjoesittelijä ja minä olin sitä mieltä, että Ebola ja muita tauteja varten kehitettävät rokotteet, niin näitä on tuettava, näitä innovaatioita. Tässä komissio antoi 24 miljoonaa euroa tukea, jotta nämä kiinnostuisivat näihin ongelmiin. Kiinnostuisivat näistä ongelmista tämän imin tapauksessa, mutta ei se DP, niin tässä on, on tärkeää, että kansalaisjärjestöt ovat mukana kehittämässä lääkeitä. Muutenhan tässä kehitetään ainoastaan lääkkeitä ylipainoa varten muun muassa. Kudo Renzi on täällä, täällä on myös VH edustettuna. Kenen kanssa nämä kliiniset tutkimukset tekevät? Mielestäni tämä on tärkeä kysymys. Tehdäänkö näitä kliinisiä tutkimuksia Sierra Leoneessa, Liberiassa – ja Gineassa ja millä etiikalla näitä tutkimuksia tehdään. Rokote tarvitaan, mutta mikäli on liian myöhäistä, niin siitä ei ole mitään iloa. Tässä tullaan rokottamaan lapsia, äh, raskaana olevia naisia. On todellakin katsottava, että kaikki, jotka hoitoa tarvitsevat, niin saavat hoitoa. Mm, mielestäni tässä puhutaan liian kauniin sanakääntein. Riittävät, Afrika, Länsi-Afrikassa ei ole riittäviä olosuhteita, tauti kehittyy edelleen ja tartunnan saaneita on 10 000, 15 000 henkilöä ja sairaalassa on 150 paikkaa kuolleet poistetaan sängyistä ja sitten tilataan uusia potilaita. Tilanne on täysin kauhea ja tässä puhutaan nyt melko virkamiesmäisesti. Tämä, tar, nämä tartuntojen lähteet on poistettava. Täällä sanotaan, että Euroopassa tartuntariski on pieni, mutta mikäli Ranskaan tulee 10-15 tapausta, niin olosuhteet ovat erittäin vaikeat. Tauti on erittäin vaikea pitää hallinnassa. Yhdysvalloissa Obama reagoi. Hän sanoi, että sinne lähtetään 3000 sairaalaa. Se on erittäin hyvä asia sairaaloille, mutta henkilöstöresurssien puolesta niin ei ole riittävästi kouluttavaa henkilökuntaa. Euroopasta ei viedä lääkäreitä eikä sairaanhoitajia. Lähdetään Afrikkaan. Ihmiset pelkäävät. Olisi tärkeää, että WHO puhuu vahvemmalla äänellä. He ovat liian heikkoja. He sanovat, he kertovat, mitä tulee tapahtumaan, mutta eihän näin ole. He sanovat, että tilanne on hallinnassa Nigeriassa, mutta Burkina Fasossa tilanne on erittäin tuulenarka. Mitä WHO tekee, mitä komissio tekee, jotta elintarvikeapu saadaan välitettyä? Tässä ollaan likipitäen sotatilanteessa monissa näissä maissa. Tämä tilanne on mielestäni erittäin häiritsevä. Tässä ei ollenkaan ymmärretä, kuinka vakava tilanne on. Nämä ihmiset ovat kokeneet erittäin dramaattisia kokemuksia, ja koska VHL kesti kuusi kuukautta aikaa reagoida, niin kenties tässä olisi toimittavaa hieman vahvemmalla kädellä. Kiitos. Äh. Kiitoksia. Ja nyt herra Juoristi ja Bounce ja pyytäisin, jos mahdollista, vähän lyhentää puheaikaa, koska kaikki haluavat puheenvuoron. Hyvää päivää. Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen toistamaan vähän sitä, mitä Rova Rivasi sanoi. Rova Jakab antoi meille vähän myönteisiä merkkejä, mitä minäkin olen puhunut lääkäreille. Esimerkiksi lääkärit ilman rajajärjestöstä sanoit, että tilanne on aidon katastrofaalinen. Viime viikon julkilausumat olivat vähän ristiriidassa aikaisemman tiedon kanssa. Se idea, että voisimme tota, rokotteen 2015 alussa. Jotkut sanovat, että katastrofi on niin laajalle levinnyt, ettei rokotekaan ongelmaa ratkaisisi ja ne, jotka sairaudesta jo nyt kärsivät, heitä ei rokota enää auta. Tämä reaktion puute, tämä tippa tipalta valuva Euroopan apu resurssien puute Länsi-Afrikassa johtavat epäsuoriin, epäsuoraan ja suoraan kuolleisuuteen alueella. Yksinkertaisesti siksi, että malaria ja muut sairaudet jäävät myöskin hoitamatta samalla seudulla. ongelma pitää käsitellä kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellä Ebola tapaa vähemmän kuin malaria ja tuhkarokko ja muut sairauden tuolla alueella. Lääketemän rajoja ovat lähteneet asiantuntijoita ja varoja alueen auttamiseksi, jotta alue selviäisi katastrofin kanssa keskipitkällä aikavälillä, mutta tämä ei riitä tehokkaaseen tulokseen. Ja Euroopan julkinen mielipide on huolestuneempi niistä muutamasta tapahtu- tapauksesta, jotka saattavat Euroopan rannoille rantautua kuin Afrikan inhimillisestä katastrofista. Voisin puhua tästä paljon enemmänkin. Mutta vaikutuksia Eurooppaan pidetään vakavampina kuin Afrikan tragedia. Ja uskon, että YK ja maailman terveysjärjestö ovat pahasti jälkijunassa – reagoinnin pitäisi olla paljon kiireellisempi ja työtä olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin. Kollega Pedicini. Kiitoksia, kollega Pedicini. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille eh, henkilöille, jotka alustivat tämän keskustelun. Minä haluaisin palata näihin rokotteisiin, koska eh, johtaja Jakab sanoi tämän aikaisemmin Tämä oli hyvin rauhoittava viesti. Hän puhui viidestä rokotteesta, jotka ovat tutkimusvaiheessa ja sanoi, että tämä tutkimus tehdään kiireiltetyn menettelyin. Kuitenkin, kuten jo edeltävä puhuja sanoi, Glaxo, joka on lääkeyhtiö, jonka tehtävänä oli eh, kehittää tämä rokote eh, hyvin lyhyessä ajassa, ilmoitti muutama kuukausi sitten, että vuoden 2015 tammikuun alussa eh, on yli 10 000 annosta tätä rokotetta käytössä. Äh, johtuen myös siitä, että Yhdysvaltain lääkevirasto antoi luvan vapaaehtoiseen rokotteen testaamiseen ihmisillä. Kuitenkin muutama päivä sitten Glaxon tutkimusjohtaja sanoi, että valitettavasti nyt palataan tähän perinteiseen menettelyyn eikä nopeutettuun menettelyyn, koska tarvitaan e- e- uusia ensimmäisen vaiheen testejä, joissa katsotaan lääkkeen myrkyllisyyttä ja toisen vaiheen uusia testejä, joissa katsotaan sen tehokkuutta mm, ja kolmannen vaiheen testejä. Joten kuinka luotettavia nämä rauhoittavat viestit ovat, koska toisaalta väillä vähän aikaa sitten sanottiin, että vuonna 2015 alussa meillä on rokote ja nyt sitten Glaxon ohjelman johtaja sanoi, että johtuen kaikista näistä lisätesteistä rokotetta ei voida pitää toimivana ratkaisuna käynnissä olevaan e-, epidemiaan. No miksi tällaisesta nopeutetusta menettelystä siirrytään tavalliseen menettelyyn, ketä meidän pitää uskoa ja missä vaiheessa muiden lääkeyhtiöiden tutkimukset ovat? Ja mitä tarkoittaa tällaisen rokotteen kaupallistaminen näissä dramaattisissa olosuhteissa? Kiitoksia. Ja. Kiitoksia sitten edustaja Serjer Pirikki. Sitten dank wel. Voorzitter, we zijn hier al een hele tijd mee bezig. Kiitos puheenjohtaja. Arun puheenjohtaja, tästä asiasta on keskusteltu nyt ja melko kauan. On hienoa, hieno, että tämä asia oli tänään estyslistalla. Tulin toisesta valiokunnasta ja on havaittavissa, kuinka paljon tämä aihe kiinnostaa. Minulla on esille kysymys liittyen Ebola-virukseen. Virus ei ole vielä saapunut Eurooppaan, mutta se saattaisi tänne saapua. Niin kuinka asia käsitellään? Tähän on keskitytty melkoisesti. Mielestäni taudin poisraiminen on liian helppo ratkaisu WHOn edustaja Jakabille. Olette Euroopan edustaja. Missä yhteydessä olette olleet äh, Afrikan kollegojen kanssa? Nigeriassa tauti on hallinnassa. Onko siellä toimet onnistuneet? Onko siellä koordinoitu? Tämä 500 miljoonaa, joka mainittiin, niin lisäksi tarvitaan humanitaarista apua, kuinka voimme auttaa ihmisiä Afrikassa. Eräs toinen tärkeä aihe, eikö olisi hyvä, että Euroopan komissio ryhtyisi toimiin, jotta voisimme auttaa orpolapsia, ei orpolapsia voi jättää oman onnen sanojaan. Tässä kaikki haluavat äh, napsia irtopisteitä, ministerit napsivat irtopisteitä parhaansa mukaan, mutta tässä tulisi keskittää toimet ja voimavarat. Kiitos. Pagnon. Kiitoksia oikein paljon nyt varapuheenjohtaja Panjo. Euh, Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Paljon kiitoksia Jakabille puheenvuorolle. Se, mitä tekee WHO on johtajan alueelle, Euroopan alueelle. Me tiedämme, että hän on ollut ECDS CEn jo perustaja, joka oli aluksi luonut kontakteja meihin ja on laatinut erinomaista politiikkaa, jota kunnetaan kansainvälisellä tasolla tartuntatautien torjunnassa. Puhuisin kahdesta asiasta. Ensimmäisessä asiassa olin esittelijänä. Tämä liittyy 2014 alkuun ja mietintä, joka koski vakavia sairauksia. Ja herra Ryan, joka edustaa Euroopan komissiota WHOssa. Tämä oli työtä, jota teemme kahden vuoden ajan. Tiedämme, että Euroopassa oli valtava sekavuutta jäsenvaltiossa 2009, kun oli kysymys H1N1-pandemian. Ja me näimme, että Euroopassa oli va- todella sekava järjestelmä. Ja nyt käännyn uusien parlamentin ja puoleen. Jos aletaan lintoinfluenssa pandemia, me kykenemme toteamaan, että Euroopan parlamentti päätti tehdä aloitteita komission kanssa jäsenmaita vastaan, jotta me saisimme päätöksen, jonka me saimme. Ja meillä on tämä eh, terveyskomitea, joka tapaa säännöllisesti Luxemburgissa, kun tämä Ebola-virukseen liittyvä epidemia alkoi uhata ja meillä on tässä lukuja käsitelty. Tiedämme, että ECDCllä oli 3. syyskuuta keskustelua tästä. 2007 nimistä on kahdessa kuussa saanut tarkoitus, 3071 ihmistä on Länsi-Afrikassa kuollut. Kuten rouva johtaja totesi, ja kuten herra johtaja että meillä on varsinainen vitsaus, ja me olemme sodassa sitä vastaan. Viime kaudella me olemme käyneet tätä sotaa, jotta saisimme päätöksiä aikaan ja tämän parlamentaarisen työn hedelmä komission kanssa jäsenmaita vastaan. Ja tarkoittaa sitä, että meillä oli erittäin vaikea dialogi 2003 jäsenmaiden kanssa, koska eivät jäsenvaltiot tietysti halunneet tällaista päätöstä. Nyt me onnistumme vahvistamaan voimiamme. Ja, ja sitten ryhdymme toimenpiteeseen ja olen vähän pahoillani, että mä en liity John Ryanin tai parlamentin tai mitään, vaan siihen, että kun viimeksi tehtiin päätöksiä, joita jäsenvaltion tasolla tehtiin päätöksiä, niin siinä ei viitattu mihinkään toimiin Euroopan tasolla. Jäsenvaltiot että, että että ovat tehneet päätöksiä, mutta eivät ne ole. Ne ovat tehneet päätöksiä, joita tämä terveyskomitea on tehnyt. Euroopan tasolla on tehty päätöksiä, jotta voidaan suojella 500 miljoonaa eurooppalaista niin merkittävästä vitsauksesta kuin mitä Ebola-virus on. Meillä on tämä tärkeän keskustelun puitteissa kiinnittää huomiota siihen, mikä Euroopan roolilla on ollut. Niin minä voimme sanoa Euroopan vastustajalle, että meillä on eurooppalaisia toimia maksuturvaksemme. Ja toinen aihe, joka aiheuttaa polemiikkia, sanoitte sen puheessa ja useimmat kommentaattoritkin sanovat, meillä on vieläkin jäsenvaltioita, eurooppalaisiakin, jotka eivät ole tarjonneet riittävää rahoitustukea. Ja voimme vaatia tehokkaampaa, merkittävämpää yhteistyötä Länsi-Afrikassa, kuten hyvin totesi johtaja. Jos me haluamme mennä tarpeeksi pitkä, pitkälle avussa, jos me saamme riittävästi sairaala, sänkyjä ja Terveydellä tukea me tarvitsemme miljardia dollaria ja meillä on vasta puolet tästä. Ja täytyy sanoa, että Euroopan parlamentin jäsenenä te edustatte Euroopan unionia. Rahoitakaapa nämä toimet, jotka auttavat suitsemaan tätä vitsausta samaisen kunnian paikan päällä. Muuten huoli jatkuu seuraavaan Euroopan mantereella. Madame Dornano. Kiitoksia sitten edustaja Dornano. Euh, kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos aluejohtajalle. On kuitenkin sitä mieltä, että hänen välittämä asiakirja on puutteellinen. Siinä on riittävästi toimenpiteitä taiden selättämiseksi. Ja kuinka tässä tullaan valvomaan eri rajapisteitä ja kauttakulkukohteita, jotta voidaan suojella Euroopan unionin aluetta Ebola-virukselta. Kiitos. No, Madame Ruiz. Kiitoksia sitten edustaja Cabezori Ruiz. Bueno, yo quiero comenzar eh, diciendo que me alegro. Kiitoksia. Minä haluaisin ensinnäkin sanoa, että haluaisin kiittää täällä Vehon edustaja kansainvälinen yhteisö on vihdoin ymmärtänyt tämän mm, epidemian laajuuden lokakuuhun asti. Neuvosto ei oikeastaan tehnyt mitään päätöksiä, jotka olisivat selkeitä ja joissa oltaisiin voitu edetä. Nyt on luotu tämä 90 päivän suunnitelma. Tämä on tärkeä, mutta minulla on se vaikutelma, että tämä johtuu ehkä ensimmäistä potilaista täällä Euroopassa tai erityisesti maassani Espanjassa. Minä kysyn itseltäni, riittääkö se, mitä Euroopan unioni on tehnyt ja eikö ehkä pitäisi tehdä enemmän. Te sanoitte, että tärkeisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, mutta ehkä voitte sanoa, että riittääkö tämä vai pitääkö meidän tehdä vielä enemmän. Sitten minulla on muutama konkreettinen kysymys teille tässä tiekartassa. Erityisesti terveydenhoitohenkilökunnan ja lääkärien suojaksi. Noudattaako Espanja tätä tiekarttaa ja Tunnetteko tilanteen ja miten koordinointi toimii Espanjan valtion kanssa? Amerikassa tällä hetkellä aiotaan lähettää sotilaita paikalle, ei vain jotta eh, he toisivat materiaalia alueelle, vaan myös eh, jotta mahdollisesti tartunnan saaneet potilat voidaan lähettää eh, ulos alueelta. Onko Espanjan ja muiden kanssa eh, samantyyppisiä sopimuksia, jotta tällaisia välikohtauksia ei enää tapahtuisi. Eh, tiedän, että painopistealueella on Länsi-Afrikka, mutta meidän täytyy välttää se, että tällaisia eh, tapahtumia syntyy. Nehän julkisuudessakin ovat nyt hyvin tunnettuja. Toivottavasti kaikki hoidetaan mm, täysin turvallisesti. Ja sitten vielä eräs kysymys teille. Me kuulimme, että Losannessa, eh, Sveitsissä on yksi tapaus. Mitä siitä tiedätte ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty? Kiitoksia. Humanitaarna katastrofa i svi se slažemo i svi prethodnici su rekli da je ovo katastrofa. Međutim, to što je mali... E, kiitoksia. E, puhumme tässä todellakin humanitaarisesta katastrofista. E, tämä pieni riski, joka Euroopassa on, ei tässä mm, lohduta, olisi täysin tekopyhää eristää Afrikka. Meillä on paljon asioita tehtävänä. Sanottiin, että ei ole riittävästi rahoitusta, ei riittävästi henkilökuntaa lääkintähenkilökuntaa, että eh, lääkintähenkilökuntaa ei ole koulutettu tarpeeksi ja myöskin, että mm, paikallista väestöä ei ole mm, informoitu riittävästi. Puhutaan miljardista eurosta. Kuitenkin samanaikaisesti kuulemme, että eh, EU on antanut 24 miljoonaa lääketieteelliseen tutkimukset. Tässä puhumme hyvin pitkästä aikavälistä rokotteiden löytämiseksi, mutta minua kiinnostaa, mitkä ovat lyhyen aikavälin toimenpiteet, mitä voimme tehdä heti nyt. Euroopan on osoitettava tässä tietynlaista johtajuutta. Meidän on osoitettava, ettemme halua eristää Nigeriaa, Malia tai Sierra Leonea, vaan haluamme eristää Ebola-viruksen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Stilenidiksen kuulemisessa hän korosti, että hänen ensimmäinen virallinen matkansa tulee suuntautumaan Länsi-Afrikkaan ja meidän täytyy muistuttaa häntä siitä, että hän tuon matkan tekee, koska meidän täytyy tuo kriisin keskus ratkaista. Meidän täytyy voittaa pelkomme, sitten voitamme Ebolan. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin paljon on sanottu siitä, mitä Euroopan unionin täytyy tehdä, jotta tässä tapauksessa tuetaan näitä maita, joihin tämä kriisi kohdistuu. En halua siitä kovinkaan paljon sanoa. Voi vain äh, voi vain ihailla niitä ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti menevät sinne paikalle ja ottavat riskin saada tämän taudin, koska näinhän voi tauda. Täytyy pohtia, että olemmeko tehneet riittävästi täällä Euroopassa vai emmekö voisi tehdä vielä enemmän. Minä olen liikennevaliokunnassa ja tämä tieto, mikä on tarpeen, hyvä, että tämä on esitetty tehty Suunnitellaan videota siitä, miten matkustajille tiedotetaan. De facto on niin, että me liikennevaliokunnassa olemme keränneet tietää, mikä uhka Euroopalle on. Se on hyvin pieni, mutta se on kuitenkin olemassa. Niin tärkeää maltillisesti toimia eikä panikoida. Minä olen esimerkiksi puhunut lääkäreiden kanssa saksalaisilla lentokentillä ja he sanovat, että tietenkin pohdittiin, että pitäisikö tällainen lämpö tarkastus järjestää, jotta voitaisiin katsoa, kenellä matkustajilla on kuume, jos he tulevat Länsi-Afrikasta, mutta ei tämä välttämättä ole oikein. Kyllähän kuumeen voi tutkia myös sairaalassa ja sitten voidaan katsoa, mikä tauti hänellä on, mutta kyllähän kuumetta voidaan myös hoitaa. Kuuma ei ole muuta kuin oire. Esimerkiksi kuumen lääkkeellä voidaan kuumetta alentaa. Eli oireita eivät ole pelkästään kuume, vaan myös oksennus ja ripuli. Tällä tavoin tauti leviää näiden ruminnesteiden kautta. Mm. Mutta jos tällainen konkreettinen epäily on, niin sitten tällainen kokonainen koneisto on käynnistettävä. Sehän on tietenkin tehtävä, mutta sitä ei ole tehtävä silloin, kun se ei ole tarpeen. Eli lentokentillä minun mielestäni on jo järkevää hallinnointia Euroopassa. Ja nyt olisin vielä laivaliikenteestä halunnut puhua. Meillä oli eilen EMSA äh, liikennevaliokunnassa ja äh, siellä sanottiin, että että kun Ebola puhkesi, niin luotiin tällainen työryhmä EMSasta ja katsottiin äh, luotaimella, että mitkä laivat tulevat äh, Afrikasta äh, jotta tauti voitaisiin rajoittaa, mutta sitten todettiin, että tämä ei ole tarpeen, koska yleensä kyse on rahtilaivoista. Nyt vielä kuitenkin pohditaan ja katsotaan, ettei laivat itsekään tautia pääse Eurooppaan, mutta teillä ei ole pidetty mitään suurena vaarana. Tässä se, mitä halusin sanoa. Tietenkin meidän täytyy vielä voimakkaammin kuin tähän mennessä äh, keskittyä siihen, että autamme paikan päällä. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten herra Baltson. Kiitos puheenjohtaja. Eben választ adott a bizottság elnök által föltett két alapvető kérdésre. Mit tudnak tenni a tovább Kiitoksia nämä kysymykset, äh, joita on esitetty, mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin torjua äh, tätä leviämistä ja äh, miten voidaan hoitaa potilaita. Minulla on vielä yksi lisäkysymys näiden kysymysten lisäksi. Mitä YK voi tehdä, jotta tällaiset tartuntataudit eivät synny? Ja minä nyt käännyn teidän puolenne, en pelkästään koska olette WHOn aluejohtaja YK haluaa maailmanlaajuisesti ryhtyä toimimaan ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi. Tässä on kyse köyhistä maista ja eivät kaikki köyhät maat ole samanlaisia. Maailmanlaajuiset toimijat hyödyntävät inhimillisiä resursseja eri tavoin. Kuulimme, että on maita, jossa lääkärien määrä per 100 000 ihmistä on vain yksi. Eli siis on yksi ihminen, joka vastaa sadasta tuhannesta ihmisestä. Tunteeko WHO olevansa vastuussa ja äh, aikooko WHO tehdä jotain, jotta äh, äh, tämä tilanne näissä köyhissä maissa olisi näin katastrofaalinen. Lääkäreitä ja terveydenhoitohenkilökuntaa olisi tarjottava näille maille, jotka ovat myös koulutettuja tällaisiin tartuntatauteihin, koska tulevaisuudessakin tällaiset epidemiat ovat mahdollisia ja siksi on torjuttava näitä epidemioita. Kiitoksia sitten Lystä Kutelan. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valiokunnalle siitä, että tämä tärkeä keskustelu onnistui. Kiitos tässä myös Rova Jakabia erittäin hyvästä johdannosta ja hän puhui selkeästi valitsevasta tilanteesta. Halusin sanoa, että kun tästä nykytilanteesta puhutaan, niin, niin selväksi hän käy, että vieläkin puuttuu resursseja, sänkyjä, henkilökuntaa ja joustavaa rahoitusta. Mutta enpä voi olla jakamatta sitä turhautumista, jonka folikunnan kollegat ovat ilmaiset liittyen siihen, että EUn tukeille riittävää ja olen huolestunut siitä, että emme tee yhdessä riittävästi EU-ssa. Haluaisin kuulla Rova Jakabilta, mitä muutoksia tilanteessa voisi tapahtua kolmessa asiassa. Ensinnäkin akuutit toimenpiteet tarttumiseen käsimiseksi resurssien lisäämisen tarpeesta, mutta mitä Euroopan parlamentti voi tehdä painostaakseen jäsenvaltiota, mikä voisi olla roolimme ehkäistääksemme tartunnan leviämistä. Ja sitten akuuttia tukea yhteisöllä, jotka ovat kärsineet. Kollegat ovat maininneet, että täällä on muitakin vaikeuksia terveydenhuollolla sairaille, raskaana oleville, niillä, joilla, niillä, joilla on muita sairauksia, kuten malaria, ja, e, jotka eivät saa tarvitsemaan apua. Me haluaisimme, että EU toimisi tässäkin ettei käy niin, että lisäkatastrofeja tapahtuisi. Ja kolmanneksi pitkällä aikavälillä olen kaikkien kanssa samaa, samalla lailla iloinen, kun kovasti sanot, että rokotteiden suhteen on no toivoa, ja niitä voisi olla ensi vuoden alussa, mutta olen huolestunut tässä ajatella, minkälaisia virheitä olemme tehneet aikaisemmin Ebolan, mutta myöskin tartuntatautien suhteen, että emme ole ottaneet tilanteena vakavasti. Sitten kun valoheittimet kohdistuvat muualle, niin sitten tahtoja ja aloitteetkin katoavat. Kuvasit, mitä panostuksia on tehty, mutta haluaisin myös tietää, mitä meidän pitäisi tehdä, että emme unohtaisi, että tilanne säilyisi elävänä ja toimenpiteet jäisivät henkiin sitten, kun enää ei päivänpaisteissa köllötellä. No, Mr. Pieka. Kiitokset edustaja Piega. Szerzenie, że przedstawiciel ECR również chciałby zabrać głos i podzielić się swoimi przemyśleniami. Kiitoksia, että e, minä ECRn edustajana olen voinut e, saada puheenvuoron. Kiitän e, Rova Jakabia tiedoista. Se, mikä mielestäni puuttuu, ovat tärkeitä tietoja myös. Jokaisella epidemialla on dynamiikkansa, se alkaa jostain, se huipentuu ja sitten se päättyy. Näin on ollut ennen ja näin tulee tulevaisuudessakin olemaan. Ja haluaisin eh, rouva Jakabilta nyt kuulla, missä vaiheessa me nyt olemme. Olemmeko nyt epidemian huipulla vai päättyykö tämä epidemia eh, jo tähän epidemiaan on reagoitu panikinomaisesti, sitä on arvioitu voimakkaasti, mutta ehkä meillä on myös tilanne, jossa tämä epidemia sitten unohdetaan. Ebola-epidemiaa hyödynnetään myös populistisesti politiikassa. Minulla on muutamia kysymyksiä komission edustajalle ja EMAN edustajalle. Ensinnäkin, jatketaanko rokotteiden tutkimusta? Onko viruksen mutaatiokyky suuri niin, että nykyiset tutkimukset, että niitä täytyy jatkaa vai eikö välttämättä? Siksipä kysymys Koordinoivatko EMA ja Amerikan lääkeviranomaiset tutkimuksiaan rokotteen suhteen? Tiedän, että virusepidemioita on vaikea käsitellä. Eli jatketaanko tätä tutkimusta? Ja vielä kysymys. nyt kun on syntynyt paniikkireaktioita, niin saattaako syntyä samantyyppinen virhe kuin sikainfluenssan suhteen. Silloin kehitettiin hyvin paljon rokotteita ja sitten ne piti tuhota. Joten toistan onko tämä epidemia nyt huipullaan. Ja toinen kysymys, jatketaanko rokotetutkimusta ja teemmekö yhteistyötä Amerikan viranomaisten kanssa? Evi. Sì, grazie. Evi. Kiitoksia viruksen leviämistä äh, edistävät tietyt asiat, kuten esimerkiksi äh, kuut, joka johtaa hedelmälepakot lähelle ihmisten äh, asunkeskuksia. Tässä täytyisi pohtia luonnonvarojen käyttöä. On myös toinen aspekti, nimittäin bushmeatin kulutus, eli sellaiset eläimet, jotka äh, joita syödään, äh, joko äh, nämä hedelmälepakot tai eläimet, jotka syövät hedelmälepakoiden syömiä eläimiä tai hedelmiä, tai sitten lihansyöjä eläimet, joita käytetään. Ja onko meillä jonkinlaista ohjelmaa ennaltaehkäisyssä? Kiitoksia. But not least, <laughs> Mr. Turmes. Ja sitten viimeisenä edustaja Turmes. Ich will hier auch nochmal... Kiitoksia. Se, mitä kollegani siis sanoi, sitä haluan tässä toistaa. Me tarvitsemme vähän enemmän ö, kiukkua ja toimintaa. Ne, jotka ö, ovat olleet ö, yhteydessä paikan päällä oleviin, heillä on aivan erilainen näkemys ja meidän pitäisi lähettää eh, MSFn eh, Lääkärit rajoja järjestön edustajia eh, meidän seuraavaan kokoukseen Sitten meillä on siellä paikalla ihmisiä, jotka ovat paikan päällä, joiden tarvitse piilotella virheitään. Sitten minulla on toinen käytännön kysymys. Minulle eräs toimittaja viikko sitten esitti seuraavan kysymyksen. Mitä tapahtuu, jos joulukuussa, tammikuussa, helmikuussa tai maaliskuussa syntyy influenssa-aalto? me elämme tällaisessa liian tiedon maailmassa. Internetissä leviävät juorut aivan valtaisalla nopeudella äänen nopeudella todellakin. Miten olette valmistautuneet, miten me olemme valmistautuneet tällaiseen mm, asiaan, joka sitten leviää netissä kuin kulovalkea. Eikö meidän pitäisi varautua tällaiseen mahdolliseen paniikkitilanteeseen, joka saattaa syntyä? Eikö meidän täytyy valmistautua myös nettikommunikaation, koska päivälehdet ja televisio, se on vanhoille ihmisille. He ovat kuitenkin aina 24 tuntia myöhässä. Tieto ja hypetys tapahtuu netissä. Miten valmistaudutte tähän ja miten ennakoitte tällaisia paniikkireaktioita netissä? Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Olen saanut vielä yhden pyydön herra Dermatikatikselta. Eh, Είμαι τελευταίος, ελπίζω θα είμαι πολύ σύντομος. Υλικό ρητό, yeah. Kiitos, puhun lyhyesti. Kuten raamatussakin todetaan, niin viimeiset pääsevät etusijalle loppujen lopuksi ja kiitän puheenjohtaja siitä, että saamme näin runsan tietopaketin. Olisi hyvä saada lääkärit ilman järjestöstä myös lausunto, mutta oli hienoa, että maailman terveysjärjestöstä oli edustaja täällä puhumassa. Haluaisin olla vakuuttunut siitä, että kaikki sujuu hyvin. Haluaisin myös olla vakuuttunut siitä, että kaikki 28 jäsenvaltiota ovat valmiita kohtamaan viruksen ja sellaiset maat, jotka kärsivät epäreilusta talouskriisistä. Tämä talouskriisi on tarkoittanut sitä, että terveydenhuoltojärjestelmät ovat kokeneet merkittäviä paineita. Niin saattaa olla, että tämä kamala taudin purkaus aiheuttaa mukanaan muita valitettavia ilmiöitä, vaikkapa rasismia, mitä tulee näihin muihin Afrikan maihin tai muihin köyhiin maihin. Meidän tulee olla siis varovaisia. Haluan korostaa, ja tämä on tuotu aiemminkin esille tässä keskustelussa, meidän tulisi vetää tästä johtopäätöksiä tulevaisuutta varten. Miksi me olimme niin myöhäisiä reagoimaan, kuinka meidän tulee toimia kuinka muut toimivat vastaisuudessa. Kiitos. I give the floor. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt Ruva Jakab saa puheenvuoron, että hän voi vastata. Ei olekaan niin helppoa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. So first of... Ensiksi kiitos erinomaisista kysymyksistä. Kiitän myös kysymyksistä ja huolenaiheista. Ne ovat täysin oikeutettuja. Aloitan tuolla viimeisellä. Huolenne liittyy EUn 28 jäsenvaltion ja meillä liittyy, 50, tähän liittyy 58 EUn alueella oleva vaan valtiota mukaan lukien Venäjä ja Etelä-Eurooppa. WHO on globaali organisaatio, meillä on läheistä yhteistyötä. Ja vaikka olen maailman terveysjärjestön Euroopan johtaja ja toimimme Kööpenhaminassa, meillä on Länsi-Afrikassa kenttähen sotilaslästöä yksi oikeista käsistäni, yksi johtajistani, joka on tartuntatautien johtaja. Hän on ollut Guinean epidemian suht toimissa johtaja. Joten tietonka jaan kansanne ei tule mistään Kööpenhaminaan norsulutornista, vaan kentältä. EUssa mielestäni EU epidemian riski on pieni ja hallitukset ovat hyvin valmistautuneita, mutta kaikesta pitää oppia mukaan lukien Espanjan tapahtumista, jotta voisimme oppia lisää. Kuten monta kertaa aikaisemminkin olen todennut, olen aina huolestunut siitä, että heti kun säästöpaketti tulee, me aina heikennämme julkista terveydenhuoltoa. Se pitäisi lopettaa. Euroopan terveydenhuolto menossa EU-maista – käytämme vain 3 prosenttia terveydenhuollon kokonaismenoista kansanterveyteen ehkäisevään toimintaan. Tämä, tämä täytyy muuttua. Yksi alueesta, jossa Euroopan parlamentti erityisesti eri valiokunta on, että varmistatte, että etenemme tällä linja-alueella investo- enemmän ennaltaehkäisyn kansanterveyteen ja terveyden edistämiseen, ja että teemme hyviä arviointia me näemme näitä kuiluja. Nyt se on Ebola, seuraavaksi esimerkiksi Lähi-idän koronavirus. Ja meillä täytyy olla tämä ydinosaaminen, ja tämä liittyy myös kansainvälisiin terveyssäädöksiin, ja niiden tasolla emme ole vielä. Tämä on yksi asia, joka pitää pitää mielessä. Kaiken kaikkiaan olen samaa mieltä. Mä ajattelemme, ja te sanoitte, että meidän täytyy valvoa epidemiaa lähteillään Länsi-Afrikassa. Epidemia on vielä pitämällä kuin valvontatoimet. Ja siksi meidän täytyy edelleen nopeuttaa kansainvälisiä ponnisteluita ja myöskin taattava, että kaikki YK ja maailman terveysjärjestön kartassa hahmotellut toimenpiteet saavutetaan. Me tarvitsemme enemmän e- Ebolaan hoitokeskuksia. Meillä on 15, kuten mainitsimme ainoastaan. Meillä on vain 150 kansainvälistä terveydenhuoltoalan henkilöä paikalla. Me tarvitsemme 700 ja me tarvitsemme lisää henkilöitä myös kontaktitöihin. Meillä on aito humanitaarinen kriisi, ennalta näkemätön hätätilanne. Siksi maailman terveysjärjestö ei ainoastaan ole johdossa. Me johdamme tätä kansanterveellistä että YK perhe kokonaisuudessaan on mukana. Meillä on myös erittäin vaikeita kulttuurisia kysymyksiä, kuten hautajaiset. Se on iso kysymys, miten tätä henkilön kunniansa säilyttävät hautajaiset olemme siirtymässä oikeaan suuntaan ja myöskin kontakteissa eniten jäljittämässä emme ole vielä ihan tilanteen tasalla. Eli kontaktien selvittäminen näissä kolmessa maassa, jossa on ongelmia, sitten seuraavaksi hoito niille, jotka ovat saaneet tartunnan. Tähän me tarvitsemme yhteiseen täyden omistautumiseen, niin me tarvitsemme enemmän kansainvälistä henkilöstöä. Olen oikein iloinen, että Ravari Vaasi otti esille kysymyksen, joka on tullut tiedotusvaiheessa monta kertaa. Oliko YK ja maailman terveydenhuoltojärjestön reaktio myöhässä. Vastaukseni on, että ei ollut. Me ilmoitimme, että tämä on tilanne 8. elokuuta kansainvälisten terveyssääntöjen mukaisesti, mutta jo kuukausia ennen olimme kentällä. Maaliskuussa me nostimme jo tämän kriisitasolle. Ja kesä heinäku, äh, huhti-toukokuun aikana, ja onkin erittäin huomioon, että meillä oli 110 henkilöä WHO-henkilöstöä lähinnä Afrikan maista. Tätä on paljon kritikoitu ilman eri syytä. Totta on, että viestintäpolitiikka ei ollut kunnollista. Me emme ole hyviä viestejä WHOssa. Se on pakko hyväksyä. Mutta en usko, että teemme mitään väärin että lykkäsimme epidemia-ilmoitusta. Me teimme tämän ilmoituksen 8. elokuuta kansainvälisten terveyssääntöjen mukaisesti. Ja hätätilakomitea antoi tämän neuvon pääsihteerille. Totta kai meidän täytyy tehdä arviointi. Ja heti kun epidemia on hallinnassa, me teemme sen. Mutta kansainvälisten terveysalaston mukaisesti meillä on menettelyt siihen muassa tätä H1N1 pandemian suhteen maailman terveysjärjestöä kritikoitiin siitä, että huusimme apua, että kun susi on paikalla, vaikka susia ei ollutkaan. Me teimme myöskin H1N1-komitea arvion sitä jälkikäteen. Keskustelemme tästä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Teemme sen tässäkin tapauksessa, vakuutan teitä. Nyt keskitymme täysimittaisesti tähän kriisiin. Käyn läpi jotakin kysymyksiä, jotka on otettu esille ja kiitän esille ottamisesta. Meidän täytyy keskittyä Länsi-Afrikan maihin, siitä olemme samaa mieltä varmaan. Ja näin teemmekin. Mielestäni säästöpolitiikkaan nimissä reaktioita ei pidä vähentää. Kysymys on myös, miten avunantaa ja apua saadaan suunnittaa Länsi-Afrikkaan. Ei riitä, että panostetaan ainoastaan tautispesifisiin toimiin, kuten rokotuksiin, vaan täytyy aina keskittyä terveydenhuoltojärjestelmiin. Länsi-Afrikassa ei kiinnitty riittävästi huomiota sisäsotiin, sisällissodat heikentävät infrastruktuuria, myös terveydenhuoltojärjestelmää, terveydenhuoltohenkilökuntaa on lähtenyt näistä maista ja järjestelmä oltiin ajamassa takaisin ylös, kun Ebola iski. Ja tämä tulee olemaan aito haaste terveydenhoitojärjestelmään jälleenrakentaminen on suuri haaste ja osa ponnistelujamme. EUn rooli Minusta eu rooli on ollut hyvä, myönteinen, rakentava kahdella tavalla. E on kansalaisten suojelemisessa, mutta myöskin ottaessa meitä ponnisteluissamme Länsi-Afrikassa. EU kansalaisten suojelun suhteen halusin tukea sitä, mitä John Ryan sanoi, terveysturvallisuuskomitean säännölliset avaamiset ja ecdc työ vuorovaikutuksessa maailman terveysjärjestön kanssa on ollut erittäin merkittävää. Ja Italian puheenjohtajamaana on toiminut myönteisesti, ei ainoastaan keskustellen tästä EUn terveysneuvostossa, vaan järjestää terveysministeriöiden ylimääräisen kokouksen liittyen siihen tarvitaanko seuranta screenaustoimenpiteitä ja onko terveydenhuoltojärjestelmä tehokas. Ja meillä oli myöskin ylimääräinen tapaaminen terveysneuvoston puheenjohtajan kanssa ja komission kanssa minä olen siellä mukana keskustelemassa, ovatko nykytoimet riittävät, tarvitaanko jotain lisää. EU-maat ovat myöskin olleet tärkeässä osassa rahoituksen suhteen. Ne ovat tukeneet YK ja WHOn tiekarttaa. Kiitän sitä vielä viime kokouksessa Puhuttiin muistaakseni noin 118 miljoonasta, että EU-maat olivat jo antaneet tiekartan tuoksi. Me tarvitsemme lisää sekä käteistä että henkilöstöä. Henkilöstö on avainkysymys myös hoitokeskuksissa. Hoitokeskuksia rakennetaan näiden ruudulta, että niiden 15 lisäksi, joita meillä jo on, 20 rakennetaan Toivottavasti ne saadaan pian valmiiksi. Sen lisää 5000 sairaalasänkyä hoitopaikkaa olemassa olevaan tarjontaan. Lisäponnisteluita tarvitaan, jotta saataisiin lisää kansainvälistä henkilökuntaa kriisimaihin ja kentälle. Mutta meidän täytyy myöskin vakuuttaa tälle henkilöstölle, että jos he joutuvat vaikeuksiin, he saavat hoitoa paikan päällä tai heidät evakuoidaan. Ja tämä liittyy Espanjan kysymykseen. olisi helpompaa kaikille, jos hoitoa tarvitaan paikan päälle, jos korkealaatuista hoitoa voidaan tarjota paikan päälle, ja näin ei ole ollut tähän mennessä, mutta luomalla kapasiteettia Länsi-Afrikan maissa uskomme, että kentällä tulee olemaan kapasiteettia hoidon tarjoamiseksi. Ja silloin lääketieteellisen perusteen tapahtuvan evakuoinnin merkitys laskee. Tähän mennessä se on ollut erittäin tärkeää. Sitten muutama muu juttu vielä. Rokotteet. Monet puhuvat siitä. Kuten sanoin, luotamme kansanterveystoimiin. Rokotteiden ja muiden hoitokeinojen puutteissa, mutta hyvä asia on, että tutkimus- ja on meneillään rokotteen kehittämiseksi. Näin ei ennen ollut. Tämä mennessä, kuten hyvin tiedätte, Kaupallisia kannustimia ei ollut. Ja tämä toinen asia, minun täytyy nyt lopettaa. Tämä toinen asia, puheenjohtaja. Haluaisin pyytää teiltä valiokunnan tuella, että kaikille löydellä sairauksille ja kaikille köyhyysongelmille löydetään jonkinlaisia tutkimusratkaisuja, joilla edetään. Tämä tuli tapetelle vasta, kun EU, Yhdysvallat ja muut kehittyneet maat alkavat kärsiä ongelmasta. E, Esikliiniset rokotteet kokeet ovat ensimmäinen vaihe ja niitä ollaan saattamassa loppuun. Tämä liittyy rokotteiden turvallisuuteen. Turvallisuus on tässä vaiheessa. Seuraavalla kierroksella tarkastelemme rokotteiden tehokkuutta ja jotkut infektoidut henkilöt jotkut terveydenhuoltohenkilökunnasta tulevat heidän omalla luvallaan olemaan mukana kokeissa ja toivottavasti rokotetta voidaan sitten levittää, jos kaikki menee hyvin. Ja sitten täytyy päättää kriteereistä, kenet rokotetaan. Palasin myös muutamaan muuhun kysymykseen maahanmuuttoon. Mistä se on erittäin tärkeä kysymys. Olemme kovasti yhteistä se Etelä-Euroopan maissa. Suurin osa maahanmuuttajista tulee muista kuin Ebolaan, Ebolasta kärsivistä maista. Ja suurin osa maahanmuuttajista on terveitä. Meidän täytyy työskennellä yhdessä löytääksemme hyvän keinon maahanmuuttajien terveys äh, ratkaisuja löytämiseksi, mutta Ebola ei ole riski ja heidän liikkumista ei pidä valvoa. Kaikki diet, jotka näytin, pätevät kaikki, jotka tulevat EU-hun. Vaarapuheenjohtajalle kiitos, että otit esille opetusta läksyistä. Ehdottomasti tästä on opettava. Arvioita tehdään. Kaksi kysymystä on tärkeää meidän täytyy vahvistaa Afrikan terveydenhuoltoa ja kaikki tautiskohtaiset ohjelmat täytyy niputtaa. Ja meidän täytyy luoda kapasiteettia silloin, kun sitä ei EU-maassa ole. Mutta EU-ssa sanoisin, ydinkapasiteetti sodeltaan sinne paikallaan. Huoleni on pikemmin EUn ulkopuolella. sanon, että EUn ponnistelut ovat riittäviä. Aina voi tehdä enemmän, mutta EU-kansalaisten suojelemisen tarvittavat toimet ovat olemassa. Ja Länsi-Afrikan suhteen rohkaisisin EU-maita, Euroopan maita mukaan lukien EU-maita antamaan lisää tukea tiekartalle. Lopetan. Kysymyksiä nyt vain oli niin paljon. Eli yli päätänsä vastauksella myönteinen. Sitten tämä metsäliha bushmeat. Tämä on aivan kysymys. Teidän täytyy tietää, että kyseessä on äärimmäisen köyhät maat. Ja kun ihmiset ovat eristyksissä, heillä ei yleensä ole ruokaa. Joten ruokaturvallisuuskysymys on ratkaistava. Ja tarvitaan lisää resursseja. Joustavaa rahoitusta koska meillä tarvitaan ihmisille ruokaa. One more issue and the... Yksi asia sitten lopetan. Influenssa. Paljon väärinhallitoksia on. Meillä oli äskettäin Azerbaijanissa globaali kokous. Haluat peruuttaa. Sanoit, että jatketaan. Ja sitten tapaukseen liittyy yksi tapaus ja se osoittautui malariaksi. Nyt kun flunssakausi lähestyy, on niin tärkeää, että hankimme flunssan rokotteen saadaksemme itseämme minimoiksemme väärien hälytysten mahdollisuuden. Jos kysymys muista sairauksista liittyy myös Länsi-Afrikkaan, koska nyt huomio menee täysin Ebolaan ja erittäin vähän muihin sairauksiin kuten turvallisiin raskauksiin, turvallisiin synnytyksiin, synnyttävien näiden naisten ja neuvolatoimintaa. Hyvin vähän kapasiteettia tähän enää. Pyydän anteeksi ajankulusta. Pyydän anteeksi, ja sen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Lopetan tähän. Hyvä on. Haluan kiittää Euroopan aluejohtajaa, WHO Euroopan aluejohtajaa ja mm, sanottava, että tulkkaus loppuu tähän ja jos todella tarvitaan, niin sitten annan puheenvuoron komissiolle tai virastoille ihan lyhyesti. Komissio sanoo ei, sanovatko virastotkin ei, niin sitten voimme, ah, ECDC, hyvä on, koska teillä oli kysymys, ihan